varmt välkomna till... Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tämän päivän valiokuntakokoukseemme. Meillä on kyllä erittäin kiinnostava esityslista tälle iltapäivälle ja huomiselle. Ja todella olette kaikki lämpimästi tervetulleita kokoukseemme. Erityisen lämpimästi toivotan tervetulleeksi ruotsalaiset nuoret, jotka ovat vieraanamme tällä valiokuntakokouksessamme. Tervetuloa. Nyt on ensimmäinen kerta, kun kokoonnumme kansainvälisen naistenpäivän jälkeen. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kaikkia kollegoita, poliittisia neuvonantajiamme ja erinomaista sihteeristöämme kaikesta yhteistyöstä kansainvälisen naistenpäivän puitteissa. Naistenpäivänä meidän ajamamme asiat meidän sydäntämme lähellä olevat kysymykset olivat todella tapetilla. Ja luonnollisesti odotamme jatkossakin tukea näille kysymyksille koko parlamentille. Kiitoksia teille kaikille innostuneesta työstänne näiden naiskysymysten äh, puitteissa sitä, että nostitte näitä kysymyksiä esiin. Katsotaanpa nyt sitten tätä esityslista luonnosta. Minulla on pieni muutosehdotus, jonka pyytäisin teitä kaikkia merkitsemään ylös. Eli esityslistan kohta kahdeksan. Kyseessä on keskustelu Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajan Rouva Langbakkin kanssa, niin tämä esityslistan kohta kahdeksan vaihtaa paikkaa esityslistan kohta yhdeksän kanssa eri talousarvioesittelijä Rouva Baltsanin kohdan kanssa. Nämä kaksi kohtaa vaihtavat paikkaa. Ja pyytäisin teitä tämän todella merkitsemään ylös. Kahdeksan ja yhdeksän vaihtavat paikkaa. Jos kukaan ei vastusta esityslistaa muuten, niin se katsotaan näin hyväksytyksi. Sitten mennään esityslistan kohtaan kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on yksi ilmoitusasia. 24. maaliskuuta kello 9 kello 10.30 järjestetään ylimääräinen kokous valiokuntamme ja ulkoasiainvaliokunnan sekä kehitys DEVE-valiokunnan yhteistyössä. Nämä kolme valiokuntaa voivat näin keskustella rouva Michelle Bachelien kanssa. Ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi kello 9.10.24. maaliskuuta. Näin keskustelemme siis rouva Baselen kanssa. Esityslistan kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen 13. joulukuuta 2010 kokouksesta sekä 20. tammikuuta 2011 ja 26. 27. tammikuuta 2011. Nämä pöytäkirjat on teille toimitettu, ellei kokouksen loppuun mennessä tule huomioita, esityslistat, äh, pöytäkirjat, tulkikorjaa, pöytäkirjat katsotaan näin hyväksytyiksi. Ja nyt olemme päässeet esityslistan kohtaan neljä ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi rouva Jutta Haukin, joka on puheenjohtaja Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevässä erityisvaliokunnassa. Olemme hyvin iloisia siitä, että Rouva Haukilla on ollut mahdollisuus tulla vieraaksemme tänne valiokuntaan ja että hän näin meille voi kertoa oman valiokuntansa tilanteesta ja että voimme näin myös saada tilaisuuden esittää hänelle omia ajatuksiamme ja myös ehdotuksiamme. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että valiokuntamme koordinaattorit ovat päättäneet että annamme panoksemme surevaliokunnan mietintöön eh, tekemällä suoraan tarkistuksia surevaliokunnan mietintöluonnokseen. Ja aikataulu tämän työn suhteen eh, selviää meille sitten keskustelujen jälkeen. Nyt annan puheenvuoron rouva Haugille. Tervetuloa valiokuntaamme. Puheenvuoro on sinun. Ole hyvä. Ja vielen dank. Ähm, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitän kutsusta ennen kaikkea. Mielestäni on oikein hyvä, jos minä tai esittelijä aikataulusyistä, syystä hän tämä aina riippuu, saamme tilaisuuden vierailla eri valiokunnissa kertomassa työstämme. Niin kuin kaikki tiedätte, viime vuonna kesätauon jälkeen surevaliokunta käynnisti työnsä. Työmme olemme jakaneet kolmeen osaan. Ensimmäinen vaihe oli työ, joka keskittyi näihin horisontaalisiin erityisesti teknisiin kysymyksiin esimerkiksi tulevan rahoituskehyksen pituus, sen rakenne ja vastaavat kysymykset. Ja toinen vaihe, joka käynnistyi joulun jälkeen tai vuoden alusta. Toinen vaihe keskittyi alakohtaisiin politiikan aloihin, maatalouspolitiikka, kohesiopolitiikka – sisäasiat, ulkoasiat, kaikki ne asiat, joita Euroopan unionin talousarvio sisältää. Viime viikolla, viime torstaina Strasburgin täysistuntoviikolla järjestimme viimeisen kokouksemme, joka liittyi näihin aiheisiin. Tuolloin kyse oli sisäasioista, siirtolaisuudesta muun muassa – ja siitä, miten järjestäydymme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, koska seuraavan rahoituskehyksen aikana tämä tulee olemaan yksi merkittävimmistä haasteistamme. Hmm. Miten tämän sanoisin? Ongelmana. Ongelmanahan on se, että meillä on erittäin suuria haasteita ja samanaikaisesti vallitsee suuri yksimielisyys siitä, mitä politiikan aloja jo nyt, mutta erityisesti myös seuraavalla rahoituskaudella haluamme edistää. Strategiamme Eurooppa 2020, jota komissio on ehdottanut ja jonka neuvosto on hyväksynyt ja johon me Euroopan parlamenttina jo viime vuonna otimme kantaa erittäin myönteisesti, niin miten kaikki nämä 2020 strategian äh, asiat äh, saadaan äh, käyntiin ja toteutettua? Tästähän nyt on koko ajan ollut kyse. Mitä politiikan aloja haluamme painottaa, mitä kautta saadaan eniten eurooppalaista lisäarvoa, miten käytettävissämme olevat rahat voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti, mitä mahdollisuuksia on luoda yhteyksiä unionin talousarvion sekä kansallisten talousarvioiden välille ja miten tämä kaikki muotoiltaisiin. Nämä olivat meidän aiheitamme ja olette myös asiakirjoistanne voineet nähdä, miten näitä on käsitelty. Meillähän on jo mietintö luonnos surevaliokunnalta, tällä hetkellä tosin vain englannin kielellä, mutta toissa viikon torstaina se lähetettiin käännettäväksi, eli varmasti viimeistään ylihuomenna surevaliokunnan mietintöluonnos on saatavilla kaikilla kielillä. Se sisältää esittelijämme ehdotukset. Hyvin suurelta osin se jo heijastelee sitä, mitä me surevaliokunnassa olemme päättäneet. Ja kun sanon surevaliokunnassa, niin tarkoitan paitsi valiokuntamme 50 valittua jäsentä, myös niitä valiokuntia ja valiokuntien jäseniä, jotka ovat liittyneet valiokunnan työhön. Me olemme paikan päällä siis omassa valiokunnassamme tavanneet näitä muiden valiokuntien edustajia. Ja sehän on ollut luonnollisesti aivan keskeinen tekijä toiminnassamme, koska jos me haluamme seuraavan rahoituskehyksen aikana kunnolliset puitteet niin Euroopan parlamentin enemmistön on oltava hyvin määräävä, jotta neuvosto ymmärtää sen merkityksen ja voiman. Ja suuren valiokunnan tulevassa kokouksessa tulemme vielä neuvottelemaan siitä, miten edetä tässä asiassa. Luonnollisesti keskustelemme myös esittelijämme mietintöluonnoksesta mutta tämän lisäksi meidän on myös puhuttava siitä ja sovittava siitä, miten saavuttaa sellainen tilanne, että neuvosto tai ainakin suurin osa neuvostosta tunnustaa Euroopan parlamentin kannan ja myös seuraa Euroopan parlamentin kantaa. Kaikki tiedämme, että helppoa tämä ei tule olemaan Tämä meille valkeni viimeistään viimeisimmissä talousarvioneuvotteluissa. Näimme tuolloin, että tietyt jäsenvaltiot eivät suostu edes keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa. Tuolloin totesimme, että hmm, niin, he eivät ole lukeneet Lissabonin sopimusta, eivätkä ole selvillä tilanteesta, mutta minä luulen, että tilanne on juuri päinvastoin. Nämä jäsenvaltiot ovat toden totta lukeneet Lissabonin sopimuksen huolellisesti ja näkevät, että joutuvat antamaan tietyn osan omaa entistä toimivaltaansa Euroopan parlamentille ja yrittävät tämän estää ja jättää näin Euroopan parlamentin päätöksenteon ulkopuolelle mahdollisimman pitkälti. No, eh, kaikki tiedämme, että luojan kiitos. Pääsimme pälkähästä kuitenkin suhteellisen hyvin, suhteellisen ehjin nahoin, koska tulevat puheenjohtajavaltiot ovat valmiit neuvottelemaan kanssamme tulevasta rahoituskehyksestä, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Nämä eivät halua meitä jättää ulkopuolelle, mutta samanaikaisesti meidän on oltava selvillä siitä, että neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti, mutta vasta Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen. Ja meidän täytyy muistaa tämä Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen. Se on tässä tämä kaikkein tärkein asia, koska jos Euroopan parlamentti sanoo ei käy, niin sitten se pitkien puukkojen yö oh, ja kaikki nämä lehmän kaupat, joita on käyty tähän asti, aamu kolmeen esimerkiksi. Ja sitten odotetaan, että Euroopan parlamentti silmät ymmyrkäisinä sanoo, no kyllä hyvä on. Ei, näin tämä ei enää toimi. Unkari, Puola, Tanska, Kypros, nämä tulevat puheenjohtajavaltiot ovat kaikki valmiit keskustelemaan Euroopan parlamentin kanssa ja Unkarihan, joka jo on puheenjohtajana, pyrkii pyrkii luomaan neuvoston sellaisen ilmapiirin, että toimitaan menettelytapojen mukaisesti ja neuvotellaan niin kuin sopimus määrää. Mitä rahoitusnäkymään tai siis rahoituskehykseen tulee, oletan, että hmm. meidän tulee selvitä suunnilleen samalla summalla kuin mikä meillä oli edellisen, edellisten rahoitusnäkymien aikana käytettävissämme. Ei siksi, että olisimme sitä mieltä, että tämä rahoitustaso on riittävä. Ei päinvastoin, mehän olemme toistuvasti nähneet, että rahoitustaso ei ole riittävä, mutta samanaikaisesti olemme joutuneet näkemään, että useimmissa kansallisissa talousarvioissa on ryhdytty säästötoimiin näiden kahden kriisin jälkimaineissa mainingeissa ensiksi ää, rahoituskriisi ja sitten tämä talous- ja velkakriisi. Ja näin itse asiassa kaikkien jäsenvaltioiden talousarvion on oltava hyvin säästäväisiä. Oletamme, että vuodesta 2013 eli kahden vuoden kuluttua suunnilleen talous saa jälleen uutta potkua tuulta purjeisiinsa ja että talousarviot todennäköisesti tuolloin jälleen ovat kasvamaan päin, mutta tästä huolimatta pelkäämme pahoin, ettei neuvosto ole valmis talousarviomäärärahoja nykyisestä juurikaan nostamaan. No, meillä on joka tapauksessa katto, joka on sopimuksen lukkoon lyömään 1,23 prosenttia koko EUn BKTstä. Tätä summaa nyt ei kuitenkaan ylitetä. Se on ehdoton katto, mutta oletan, että neuvottelemamme rahoitusnäkymät tulevat itse asiassa olemaan hiukan tämän alle niin, että meillä on vielä liikkumavaraa ylöspäin. Tämän kaiken voitte lukea mietintöluonnoksestamme, mutta joka tapauksessa meidän on sovittava joustavuudesta neuvoston kanssa. Emme voi tulevan monivuotisen rahoituskehyksen suhteen suostua jäykkään lukkoon lyötyyn järjestelmään joustavuutta tarvitaan. On oikeastaan aivan yhdentekevää, miksi tätä joustavuutta tarvitaan, mutta jos tulee eteen tilanteita, että määrärahoja tarvitaankin jossain muualla ennalta sovitun sijaan, täytyy olla helpompaa näitä määrärahoja siirtää kuin mitä se tähän asti on ollut. Eli tarvitaan joustavuutta. No minkälaisista puitteista tässä nyt sitten puhutaan ja minkälaiset suuntaa antavat äh, jako, jaot eri otsakkeiden välillä tullaan tekemään. Tästä meidän on keskusteltava jatkossa. Myöskään suuren valiokunta ei näitä keskusteluja vielä ole saattanut päätökseen. Meillä on vielä koko joukko kokouksia. Joskus huhtikuun lopussa, toukokuun alussa valiokuntamme hyväksyi oman mietintönsä ja heinäkuussa sitten mietintö tulee täysistuntokäsittelyyn. Ja kaikki ne, jotka olette kiinnostuneita tekemään muutosesityksiä, teille tiedoksi, että ähm, meidän valiokunnassamme määräaikatarkistusten jättämiselle on 31. maaliskuuta. Tuohon mennessä kaikki tarkistukset on meille toimitettava. Luulenpa, rouva puheenjohtaja, että päätän puheenvuoroni tämän. Niin seuraava kokous järjestetään torstaina koko päivän, niin aamupäivällä kuin iltapäivälläkin. Ja luonnollisesti kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita, mutta meidän ovemme ovat aina olleet avoinna, niin kuin kaikkien valiokuntien kohdalla. No toki me olemme erityisvaliokunta, mutta meillä ei ole mitään erityisoikeuksia. Meidän ovemme ovat aivan yhtä avoinna kaikille jäsenille kuin muidenkin valiokuntien ja meidän mietintöluonnoksemme nyt valmistellaan ja kaikilla kollegoilla on siihen oikeus tehdä tarkistuksia. Sitten keskustellaan näistä tarkistuksista ja aivan varmasti koko joukko kompromissitarkistuksiakin tehdään ja sitten toimitetaan äänestys. Ja voi olla, että äänestyksessä tulee kiistojakin ja sitten mennään täysistuntoon. Tämä on asiain kulku myös surevaliokunnassa. Päätän puheenvuoroni tähän ja nyt mielenkiinnolla odotan kollegojen kysymyksiä. Onko täällä jotain kollegoita? Paikalla siis mieskollegoita. Näin täällä koko joukon naisia, mutta onko täällä yhtään miespuolista kollegaa paikalla? Vi faktist Itse asiassa kyllä paikalla on miespuolinenkin jäsen. Lämpimät kiitokset teille, Rouva Haug. Tämä materiaali on erittäin kattava. Ja ihan niin kuin Rouva Haug totesi, kyse on suurista tulevaisuuden kysymyksistä ja on todella tärkeää, että myös meidän valiokuntamme saa sukupuoliulottuvuuden nostettua esiin ajatellen näitä edessämme olevia haasteita. Koordinaattorit todella ovat päättäneet, että valiokuntamme tekee muutosesityksiä. Ja ennen kuin puhun niiden aikataulusta, sana on vapaa, joten kollegat, joilla on ajatuksia, kysymyksiä liittyen tähän mietintöön, niin olkaa hyvät. Sana on todella nyt vapaa. Rouva eh, Corneliusen ensin. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Eh, Kiitos, kiitos erittäin paljon, että olette täällä meidän valiokunnassamme, rouva Haug. Tämä on erittäin kiinnostava alustus, mutta minulla olisi muutama huomio kautta kysymys. Yksi on seuraava. Olen hyvin paljon samaa mieltä siitä, että te korostatte EU 2020 strategiaa ja yritätte saada kansalliset budjetit ja EUn budjetti samoille linjoille, jotta te saadaan varmistettua, että tästä saadaan tuloksia. Mielestäni on myös erittäin hyvä, että mietinnössä tai mietintöluonnoksessa e, ikääntyvä e, yhteiskunta otetaan huomioon yhtenä haasteena tuleville vuosille tai tulevissa rahoituskehyksissä. Mutta tässä ei kuitenkaan ole sukupuolikysymyksiä mukana vielä ollenkaan, ja mielestäni jos te korostatte Eurooppa 2020-strategiaa, niin pitäisi myös tunnustaa, että ainoa todella suuri potentiaali työllisyydelle on ihmiset jotka ovat tässä ikääntyvässä yhteiskunnassa työllistyneenä, on siis naiset. Me varmasti innoissamme muutamme tätä kohtaa. Haluaisin myös tietää, onko teidän valiokunnassanne jotakin sukupuolinäkökulmaa huomioon ottavaa budjettia. Viime vuosikymmeninä on tehty paljon tutkimusta EUn budjetista ja siitä, kuinka siinä se menee naisille ja, tai jakaantuu naisille ja miehille. Käytättekö te tätä tietoa myös teidän työssänne? Ja jos ette, niin olisiko hyvä idea ottaa tämä asia huomioon? Sitten kysymys, kuinka te etenette sen jälkeen, kun Euroopan komissio on esittänyt omat suunnitelmansa, koska ymmärtääkseni teidän mietintönne vaikuttaa komission työhön. niin Sitten komissiolla on oma suunnitelma ja keskusteletteko te tästä sitten myös jälkeenpäin? Eli tässä minun kysymykseni. Kiitos. Tack fru Cornel. Kiitokset. Seuraavaksi Rova Thompson, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Edustaja Hauk. Hyvin syvällisestä ehdotuksen selostamisesta. Minunkin mielestäni on suuri ongelma se, että tässä ehdotuksessa ei ole vielä mukana sukupuoliulottuvuutta. Ihan varmasti naisten asian valiokunnassa tähän panostamme, mutta toistaiseksi tällä ei minkäänlaista mainintaa ole. Erityisesti kun puhumme ikääntyvästä yhteiskunnasta, niin me tiedämme, että 10 prosenttia eurooppalaisista vuonna 2025 on yli 85-vuotiaita ja suurin osa heistä, 90 prosenttia, on naisia. Kun ajatellaan naisten päivää 8. päivää maaliskuuta ja tätä valiokuntaa, niin me olemme tehneet faktat aivan selviksi. Kun ajatellaan palkkaeroja naisten ja miesten välillä siinä vaiheessa, kun ihmiset jäävät eläkkeelle, ovat vielä isommat kuin siinä vaiheessa, kun he ovat töissä. Eli tämänkin pitäisi heijastua mietinnössä. Lopuksi me olemme päättäneet hyvin tärkeästä direktiivistä. Tässä valiokunnassa joulukuussa sitä äänestettiin. Kyse on ihmiskaupasta. Ihmiskauppa on valtava ongelma. Meillähän on olemassa direktiivi, johon olemme varsin tyytyväisiä. Tämä ongelma on kasvava ongelma ja mielestäni on tärkeää tukea jäsenvaltioita niin, että ne ponnistelisivat ihmiskauppaa vastaan. Se pitää mainita myös tässä yhteydessä. Jäsenvaltiolla ei ole riittävästi rahaa, kun ajatellaan nimenomaan naisia, jotka palaavat ihmiskauppa tilanteiden jälkeen kotimaihinsa. Jäsenvaltiot eivät ole lainkaan panostaneet näiden naisten auttamiseen. On tärkeää, että meillä olisi EU-budjetissakin oma budjettikohtansa tähän tarkoitukseen. Lopuksi minulla olisi kysymys, joka nyt ei niinkään liity sukupuoliulottuvuuteen, mutta tässä ehdotuksessa halutaan pitää kiinni eh, yhteisestä maatalouspolitiikasta, joka olisi samalla tasolla kuin tällä hetkellä. Ja toisaalta on taas eh, tutkimusbudjetti, jota pitäisi kasvattaa. Mistä rahat sitten oikein otetaan? Toivottavasti rakennerahastoon ei ainakaan kajota, koska rakennerahastot ja työllisyystoimet eh, ovat äärimmäisen tärkeitä syrjäisillä alueilla, erityisesti naisten näkökulmasta. Kiitos. Tack fru Thomsen. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Parvanova. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on myös muutama kysymys. Ensinnäkin tämä sukupuolinäkökulma pitäisi ottaa huomioon seuraavalla rahoituskaudella ja erityisesti haavoittuvammassa tilanteessa olevien ihmisten tilanne johtuen väestö rakenteen muutoksesta. Olemme keskustelleet jo esimerkiksi YH-äidit, etniset vähemmistöt ja erityisesti naiset. Nämä ovat tärkeimmät ryhmät, jotka pitäisi ottaa paremmin huomioon. Kysymykseni on se, että meillä on erittäin hyvät käytännöt arvioissa kansallisilla alueilla. Esimerkiksi Espanjassa Onko ajatuksena ottaa mukaan nämä sukupuolinäkökulmat kansallisella tasolla ja mikä olisi EUn tasolla näiden rooli ja olisiko näitä mahdollisuus yhdistää? Eli onko jotakin ajatuksia ehdottaa kansallisille budjeteille sukupuolinäkökulmaa ja myöskin EU-tasolla? Kiitos. Kiitokset rova Parvanova. Sitten rova Mugan Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Haug, että tulitte paikalle naisten asian valiokuntaan esittelemään tilannetta. Minä olen täällä päin. Pysyvänä esittelijänä sosiaalirahastoasioissa haluaisin nostaa esille erityisen seikan. Mainitsette ydinhaasteiden joukossa hyvin selkeästi sen, että meidän täytyy rakentaa koulutukselle eh, perustuvaa yhteiskuntaa, tiedolle perustuvaa yhteiskuntaa. Aivan erityisesti minusta täytyy nostaa esille naisten ongelmat, kun ajatellaan elinikäistä oppimista – ja koulutusta, jota voidaan tarjota myös naisille niin, että he voisivat palata työelämään tai pitää, pitää kiinni työpaikoistaan. Tässä valiokunnassa me tiedämme hyvin, että tämä väestön osa on yhä vaikeammassa tilanteessa. Naisten täytyy kouluttautua työelämän milskiessä ja samalla myös huolehtia perheelämästä. Tämä on naisille äärimmäisen haasteellista. Me tarvitsemme erityistä naisasiapolitiikkaa niin, että se voisi tukea naisia työssä. Ja tietenkin muistaen myös strategian 2020 aivan erityisesti täytyy tähän kiinnittää huomiota. Minkään yhteinen kollektiivinen toteamus ei riitä. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Kosta, olkaa hyvä. Ehm, grazie di questa interessante introduzione e della vostra relazione. Kiitos tästä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Meidän valiokunta varmasti haluaa olla mukana teidän työssänne ja sanoitte jotakin erittäin innostavaa. Sanoitte aivan oikein, että jos ymmärsin teitä oikein, että teidän mietinnössänne painotatte erityisesti kahta asiaa. Toisaalta pääasiallisia haasteita, väestömuutos esimerkiksi ja energia. Ja toisaalta teitte selväksi, että jos ei saada enempää Eurooppaa, jos emme saa tätä lisäarvoa, niin sitten tästä tulee meille vaikeampaa saada tämä, päästä irti tästä taloudellisesta sekä sosiaalisesta kriisistä, jota tällä hetkellä koemme. Eli sanoisin, että tämä on erittäin tärkeä monille meidän päätöksille. Pyrimme löytämään erilaisia innovatiivisia rahoitusmuotoja. Ja kuten mietinnössä sanotaan, me emme voi tuoda näitä 2020 strategian kunnianhimoisia hankkeita, ellemme me keksi uudenlaisia rahoitustapoja, kuten esimerkiksi eurobondit, koska BKT-panostukset eri maissa eivät ole enää tarpeeksi suuria, ja tässä me tuemme teitä. Taloudelliset kansalaiset, kansainväliset tutkimukset osoittavat, että Euroopassa on paljon kasvuvaraa, erityisesti naisten keskuudessa. Naiset ovat voimakkaita, mutta he ovat heikossa asemassa, joten ehkä teidän mietinnössänne pitäisi tehdä selvemmäksi, että kun puhumme työttömyydestä, niin puhumme nuorista ja naisista, jotka ovat syrjäytyneitä yhteiskunnassa. Ja tämän tilanteen muuttumiseksi meidän pitäisi muuttaa tiettyjä olosuhteita. Meidän pitäisi mainita tavoitteita ja numeroita, mutta sen lisäksi pitäisi ottaa huomioon olosuhteet, joissa voisimme todella päästä näihin tavoitteisiin ja voisimme saada enemmän työttömyyttä. Ja olen sitä mieltä, että innovaatio ja taidot ovat erittäin tärkeitä, mutta me tarvitsemme myös hyvinvointiyhteiskunta tavoitteita. Tämä pitäisi nähdä investointina, koska muuten emme saa tarpeeksi naisia työmarkkinoille. Sitten toinen asia, tämä viittaus rikollisuuteen. Jotkut resurssit, niitä vähennetään ja yritykset ö, kärsivät tästä asiasta. Ja tämä on asia, jota meidän pitäisi vielä kommentoida enemmän Euroopan parlamentissa osana kehitystä turvallisuusalalla, koska jos katsotaan tätä rikosasiaa, niin rikos ottaa tai vie paljon julkisia resursseja. Se vie paljon puhtaita resursseja ja tässä ei oteta tarpeeksi huomioon Euroopan taloutta. Sitten lopuksi haluaisin ymmärtää nuorten aseman, koska meillä on erittäin tavoite, hyvä tavoite vuoteen 2020 mennessä nuorilla pitäisi olla oikeus koulutukseen, jota he haluavat, ja tämä ei ole taattu tämänhetkisillä varoilla, joten haluaisin tietää, että mitä te sanoisitte tästä asiasta ja budjetista, joka meillä pitäisi olla, koska tämä on erittäin tärkeä asia. Tack för Kosta. Kiitokset Rova Kosta. Ja seuraavaksi Rova Lylling, olkaa hyvä. Oui, euh, merci madame la présidente. Puheenjohtaja, haluan alkuun pahoitella edustaja Haugilta sitä, että minun junani Luxemburgista oli myöhässä tunnin ajan ja sen takia minä en voi nyt olla ajoissa paikalla. Haluaisin nostaa esille hieman yleisluonteisemman ongelman. Edustaja Lewandowski, anteeksi komission jäsen Lewandowski, joka on vastuussa budjetista, on ollut parlamentissa käymässä ja hän on todennut, että kasvu parlamentin budjetissa ei saa olla sen isompi kuin komissionkaan budjetin kasvu. Olen muun muassa keskustellut budjettivaliokunnan puheenjohtajan kanssa ja katsomme, että on poliittisesti epäkorrektia, että parlamentin budjetin kasvuprosentti olisi isompi. Minusta puolestaan äh, on poliittisesti epäkorrektia esittää tällainen arvio, koska parlamenttihan on äh, huomioinut esimerkiksi laajentumisen, toisin kuin komissio, meidän täytyy ottaa vastaan tarkkailijajäseniä muun muassa. Jos budjettivaliokunta sitten ei ole samaa mieltä siitä, että Lewandowskin kirjeeseen ei tällä tavalla kiinnitetä huomiota, niin oikeastaan on aivan hyödytöntä vaatia täällä lisämäärärahoja sellaisten ongelmien ratkaisuun, jotka meitä tässä valiokunnassa kiinnostavat. Haluaisin kysyä edustaja Haukilta, onko todellakin näin, äh, onko tämä se tapa, jolla budjettivaliokunta aikoo toimia? Eikö o, tai onko poliittisesti epäkorrektia äh, saada aikaiseksi isompi budjetti, kasvu parlamentin budjetissa kuin komission budjetissa. Kvestorina olen ollut käännöspääosaston kanssa kokoustamassa Luxemburgissa ja siellä jopa aiotaan leikata eri kieliyksiköistä virkoja ja meillä on silti valtavia ongelmia jo nyt saada käännöksiä ja tekstejä sellaisista asiakirjoista, joista meidän täytyy äänestää. Emmehän me voi äänestää, jos meillä ei ole eh, tekstejä kaikkina kieliversioina. Todellakin minusta on mahdotonta hyväksyä tällaista tilannetta. Parlamentin, parlamentin täytyy pystyä tekemään työtään asianmukaisesti korrektiessa olosuhteissa. Emme me voi tehdä työtämme hyvin, jos ei ole mahdollisuutta edes saada käännöksiä aikaiseksi eri valiokunnille. Huomioiko budjettivaliokunta kaiken tämän? Komissiolla ei ole samoja rajoitteita niskassaan kuin meillä. Onko siellä nyt 16 vai 18 kollegaa, jotka ovat tulossa vielä eri jäsenvaltioista. Kroatit tulevat pikapuoliin. Eli 30 uutta jäsentä on tulossa. Ei ole mahdollista pitää kiinni tästä kasvuluvusta parlamentin suhteen, jos otetaan huomioon kaikki nämä tarpeet, jotka meillä on. Parlamentin jäsenet valittavat, että heillä ei ole riittävästi tilaa sihteeristöihin toki on ollut vielä riittävästi varoja, mutta kyllä täytyy olla sellaiset resurssit, että avustajatkin saadaan asianmukaisiin tiloihin töihin. Kun ajatellaan kvestoreita, valiokuntien puheenjohtajia, toki heillä on isommat toimistot, mutta muilla, muut jäsenet täällä Brysselissä ja Strasbourgissa eivät voi tarjota asianmukaisia tiloja avustajilleen. Toki henkilökuntaankin pätee eh, tietyt säännöt ja ehdot, minkälaisissa olosuhteissa heidän voidaan olettaa työskentelevän. On tärkeää saada budjettivaliokunnan jäsenet kuuntelemaan meitä herkällä korvalla, kun he, kun he tekevät sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Onpa kriisi tai ei, ei sitten kriisiolosuhteessa, niin joka tapauksessa parlamentin jäseniä tarvitaan. Ja Ja todellakin, miten nyt tämän esittäisin, budjettivaliokunnan enemmistön kanta, onko se nyt sitten sellainen, että ei pidä mennä tämän komission kasvutavoitteen ylitse? Kiitokset Rova Lyling. Tässä on esitetty koko joukko kiinnostavia kysymyksiä ja asia on todella niin tärkeä ja kattava, kun kyse on näistä tulevaisuuden asioista, niin mielestäni on kyllä hyvin tärkeää, että kollegat ovat myös nostaneet sukupuoliulottuvuuden näiden muiden tärkeiden kysymysten joukkoon. Jos ylipäätään haluamme huolehtia tulevaisuudesta, niin tästäkin on huolehdittava. Yksi puheenvuoro vielä valiokunnalta. Rova Sinclair on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you, uh, <clears throat> Madam Chairman. I just really want to respond. Kiitos. Haluaisin vain vastata Rova Lullingille. Mistä hän että tämä ää, marat, varat tulevat? Meillä on 82 prosenttia lisää innovaatiobudjetissa. Mistä tämä raha tulee? Meillä on paljon kuluja, meillä on kurimusvaatimuksia koko Euroopassa, eli Euroopan parlamentti ei voi saada uutta rahaa. Meidän pitäisi keskustella siitä, että kuinka me voimme leikata budjettia, eikä siitä, kuinka saamme lisää rahaa. Kiitoksia. Ja nyt annan jälleen puheenvuoron rouva Haukille, joka voi vastata ja esittää huomioita liittyen näihin esiin nousseisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä, rouva Hauk. Kiitoksia. Aloitanpa tästä viimeisestä. Tähän minun täytyy vastata budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana, ei surevaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Kun puhutaan Euroopan parlamentin talousarviosta ensi vuoden osalta, on todella niin kuin Astrid Lylling sanoi, että Janus Lewandowski on niin parlamentille kuin kaikille muillekin toimielimille kirjoittanut kirjeen ja pyytänyt että korotus ei olisi yli yhtä prosenttia. Mutta Astrid, tuo on jo menneisyyttä, koska budjettivaliokunnassa ensinnäkin, mutta toiseksi myös viime viikolla täysistunnossa hyväksymme suuntaviivat ja Euroopan parlamentti löi lukkoon, antoi kantanaan sen, että talousarvion korot kulutuksen tulisi olla inflaation tasolla, eli noin 2,3 prosenttia. Eli tästä yhdestä prosentista, jota Janus de Lewandowski ehdotti, annoimme kantanamme toisen kannan. Ja mitä tulee niin kutsuttuihin pieniin talousarvioihin, myös parlamentin talousarvion esittelijämme on eh, José Manuel Fernandes, joka on eh, Roa Lulingin ryhmätoveri. Ja jos teillä on vielä muita yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä, voitte varmasti ne selvittää hänen kanssaan. Mutta parlamenttina olemme jo päättäneet, että haluamme enemmän kuin tuon yhden prosentin. Mutta me emme päättäneet siitä, mikä alun alkaen oli ajattelemamme korotustarve, nimittäin 5,6 prosenttia. Sen katsoimme itsekin olevan hieman liian korkean tason ja katsoimme, että on pidettävä kiinni vain inflaatiotasosta eli inflaatiokorotuksesta. Tämän äh, sanoin nyt ei Sure puheenjohtajana, vaan budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana. Ja todella parlamentissakin on eri lähestymistapoja liittyen eri asioihin. Sellaistahan se elämässä on ja joskus mm, äänestyksissä sitten enemmistö päättää, jos kiistoja syntyy. Ja näin varmasti tulemme toimimaan myös surevaliokunnan työn suhteen. Ja nyt palaan eh, syyhyn sille, miksi olen tässä valiokunnassa. Rova Cornelissenille toteaisin ei. Valiokuntamme toimikausi on rajallinen tai toimivaltuutuksemme on rajallinen. Meidän on valmisteltava Euroopan parlamentin päätöksentekoa liittyen tuleviin rahoitusnäkymiin. Ja sitten kun heinäkuussa olemme tehneet päätöksen, Euroopan parlamentilla on päätös eikä valiokuntamme enää ole olemassakaan. En tiedä, tarvitaanko siihen joku muodollinen päätös vai ei, mutta sitten valiokuntamme ei enää ole olemassakaan, eikä meillä ole myöskään aikomuksena pyytää toimivaltuutuksemme pidentämistä, koska sitten meidän työmme on tehty. Neuvottelut neuvoston kanssa tulevasta monimuotoisesta rahoituskehyksestä hän ovat sitten budjettivaliokunnan toimivaltaa. Ehkä tässä nyt menen asioiden edelleen, mutta todella surevaliokunta on sitten vanhaa kauraa. Näin ainakin toivon, että sitä ei sitten enää tarvita. Sukupuoliulottuvuus, kyllä, aivan oikein, mutta jos se johonkin halutaan nivoa, niin tämä tulisi esittää yleisenä vaatimuksena ja todeta, että valtavirtaistaminen ehkäpä tarvitsee hiukan äh, raikasta tuulta. Eli kun me annamme mietintömme ja siihen luonnollisesti äh, tulee muutosesityksiä, niin voidaan varmasti nähdä, että yleiset linjat on vedettävä hyvin selvästi. Ohjelmistahan päätetään sitten myöhemmin, eikä tässä vaiheessa. Asiat etenevät niin, että heinäkuussa me päätämme kannastamme parlamenttina. Heinäkuun, kesäkuun lopussa, heinäkuun alussa – Komissio tekee lainsäädäntöehdotuksensa taulukkoineen päivineen ja sitten käynnistyvät neuvottelut. Ja jos nämä neuvottelut neuvoston kanssa saadaan menestyksekkäästi päätökseen, ne politiikan alat, joista olemme neuvoston kanssa sopineet, alistetaan lainsäädännölle. Näinhän tämä aina on ollut, oli myös viimeksi. Varmasti kaikki muistamme, että komissio sitten esitteli meille lainsäädäntöehdotuksensa sosiaalirahaston, kohesiorahaston, YMP liittyen, tuolloin seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan liittyen. Nythän vuorossa on sitten jo kahdeksas tutkimuksen puiteohjelma. Kaikki nämä monivuotiset ohjelmathan esitellään vasta sitten. Niistä tehdään ehdotuksia vasta sitten. Ja tuolloin meidän täytyy olla erittäin erittäin valppaina sen suhteen, että myös naiset otetaan huomioon. Euroopan parlamentissa minulla ainakin on sellainen vaikutelma henkilökohtaisesti, että kukaan naisten asiaa yrittäisi jarruttaa. Jopa komissio Eurooppa 2020 strategiassa on toistuvasti viitannut siihen, että Euroopan unionin hyvinvoinnin tason parantamiselle on välttämätöntä nostaa naisten työllisyysastetta. Ja jotta saisimme nostettua naisten työllisyysastetta, tietyt ehdot on täytettävä. Esimerkiksi lastenhoito, kysymykset, kysymyksistä on huolehdittava. Itse tiedän oikein hyvin, mistä puhun. Saksassa esimerkiksi aika paljon tehtävää on. Me emme ole ollenkaan niin pitkällä kuin ehkä muissa asioissa olemme. Meidän on luonnollisesti myös tuettava nuoria naisia, koulutettava heitä, tuettava autettava heitä koulutuksessaan. Tämän lisäksi meidän on vanhempia naisia, jotka lapset hankittuaan mahdollisesti ovat pudonneet hiukan kärryltä, koska ovat olleet poissa työelämästä kolme neljä vuotta. Heidät on saatava elinikäisen oppimisen ohjelmaan mukaan niin, että he jälleen voivat palata uusin voimin työmarkkinoille. Muuten tätä naisten työllisyysastetta ei saada parannettua, mutta ihan konkreettisia toimia. Tässä tarkoitan, jopa niinkin pitkälle menisimme, menisin, että että eh, eh, sukupuoliinstituutin on saatava kunnollinen rahoitus. Siis kaikki nämä asiat eh, tulevat esiin vasta sen jälkeen, kun olemme yhdessä päättäneet monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tätä ennen mitään lainsäädäntötyötä ei tehdä ja luonnollisesti voimme jo ennalta komission huomion kiinnittää asiaan siihen, että heidän tulee erityisesti pitää silmällä naisten asioita, naisten työllistymistä ja niitä olosuhteita, jotka liittyvät naisten työllisyyteen. Ei kyse ole siitä, että naiset pitää jotenkin saada töihin. Kyse on myös laadukkaista työpaikoista ja kunnollisista työehdoista. Ja Rova Morin Chartier on aivan oikeassa. Sosiaalirahasto on yksi välineistä, tämän myös valiokuntakeskustelussamme totesimme. Se on yksi käytettävissämme olevista välineistä juuri korottaa naisten työllisyysastetta, siis ei yksinomaan naisten, mutta myös naisten. Tätä meidän tulee korostaa lainsäädäntötyötä teke, tehdessämme. Eh, mahdollisesti en tiedä vielä, kaikkihan eivät ole sitä mieltä, että näin tulisi toimia, mutta mahdollisesti ja joskus ajattelen, että tulisi puhua myös kiintiöistä. Että kiintiötkin voivat olla hyödyksi. Voisin kuvitella, että kun tuota lainsäädäntötyötä teemme, vaadimme kiintiöitä, sukupuolikiintiöitä. Tiedämme, että jäsenvaltiot ovat velvoitettuja toteuttamaan sosiaalirahaston toimia. Kyseessähän on yhteisrahoitus 50 prosenttia EU-rahoitusta, 50 prosenttia muista lähteistä, mutta aivan välttämättä meidän tulee luoda lainsäädännöllisiä määräyksiä sen suhteen, että valtavirtaistamista ei unohdeta sukupuolten kohdalla. Usein näin nimittäin käy ja tässäkin tiedän, mistä puhun oman jäsenvaltionsa hän tietenkin tuntee aina parhaiten. Hyvin usein on niin myös minun omalla kotialueellani, että työttömäksi jääneet kaivostyöläiset saavat etuoikeutetun kohtelun ja naiset jäävät lehdellä soittamaan. Ei käy. Ja tämä ei myöskään onnistu silloin, jos meillä on kiintiöt hyviä syitähän tälle voi olla, kun on sovittu Eurooppa 2020 strategiasta, kun tuosta sovittiin, niin siinähän jo kiintiöt olivat ja ne voi sitten myös ottaa todella käytäntöön. Näin. No, Britta ei ole valitettavasti enää paikalla, mutta Brittahan sanoi, että mietinnössä todetaan, että meidän tulee tulla toimeen suunnilleen vastaavalla summalla kuin tähänkin asti. Siis esimerkiksi maatalouspolitiikan uudelleen suuntaaminen on hoidettava äh, samalla rahamäärällä kuin mitä aiemmin on ollut käytettävissä ja sama koskee kohesiopolitiikkaa, että mistä nämä rahat sitten mukaan otetaan. On suoraan sanottava myönnettävä, että en minäkään tiedä. Meidän on kerta kaikkiaan vaan yritettävä toimittaa kaiken näköisiä laskutoimituksia, matematiikkaa meidän on äh, katsottava eri skenaarioita ja sanottava neuvostolle, että kuulepa, jos et halua tätä, niin tämä politiikka putoaa pois Euroopan toimivallasta. Hoida tämä sitten yksin kansallisella tasolla, siis jäsenvaltion tasolla. Näin meidän on sitten neuvostolle todettava. Ja jos nyt puhutaan äh, tästä samasta tasosta kuin tähän asti, niin ei se nyt tarkoita äh, eurosentilleen samaa summaa, mutta niin nyt meillä on 1,02 prosenttia EUn BKTstä vuodelle 2011. Voi olla, että tässä päästään 1,04-1,06 prosenttiin. Äh, sitä nyt ei vielä kukaan voi sanoa. Kaikki tietävät myös sen, että monimuotisten ohjelmien eri vuosina rahaa tarvitaan eri määriä. Alussa ehkä vähemmän ja sitten kun ohjelmat saadaan kunnolla käyntiin enemmän. Mutta uskon, että meillä on mahdollisuus eri kohdissa hiukan eri ruuveja vääntää. Tämän lisäksi haluamme niin investointipankin kuin mikä se nyt onkaan, niin Itä-Eurooppa-pankin yhteistoimintaa kanssamme niin, että ne tekevät yhteistä politiikkaa meidän kanssamme ja joiltain osin julkinen, julkiset rahat jäsenvaltioissa, siis ei EUn rahoitus, vaan jäsenvaltioiden rahoitusosuus korvataan niiden kautta niin, että että voimme toteuttaa koko joukon uusia hankkeita tai koko joukon enemmän hankkeita kuin muuten. Tämä koskee niin kansallista kuin Euroopan tasoakin niin, että nämä eri eh, linjat saatetaan yhdenmukaiseksi. Minä vaanin yhä uudestaan, että puhukaa, puhukaa, keskustellaan kollegojenne kanssa kansallisissa parlamenteissa. Myös heitä tarvitsemme niin, että hekin ovat eh, tätä työtä tekemässä kanssamme ja painostavat neuvostoa niin kuin mekin. Vastasinko minä nyt kaikkiin kysymyksiin? Luulenpa, että olennaisilta osiltaan kyllä. Tosiaan siis sukupuoli, ulottuvuus tulisi vielä kerran ottaa ehkä omassa kappaleessaan esiin tässä yleisessä osassa ja sitten palata siihen ja tietenkin myös gender budgeting sukupuolibudjetointikysymykseen. Kiitoksia. Tack Mrs Haug. Kiitoksia Rouva Haug. Valiokunta tulee todella tekemään muutosesityksiä ja tätä kautta pyrimme sitten vaikuttamaan siihen, että sukupuoliulottuvuus otetaan huomioon jo erityisvaliokunnan mietinnössä ja tämän jälkeen tätä sitten jatketaan. Niin, meidän valiokuntamme aikataulu on seuraavanlainen. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 28. maaliskuuta kello 12. Äänestys valiokunnassa toimitetaan 20. huhtikuuta. Ja olemme todella kuulleet, että surevaliokunnan äänestys toimitetaan toukokuun lopulla ja täysistuntokäsittely on sitten heinäkuussa. Vielä kerran lämpimät kiitokset kaikista tiedoista ja lämpimät kiitokset tästä keskustelusta. Rova Hauk vielä, olkaa hyvä. Nyt vielä pieni kysymys, rouva puheenjohtaja. Siis 31. maaliskuuta on meidän määräaikamme tarkistusten jättämiselle. Ja jos valiokuntanne tai yksittäiset jäsenet valiokunnasta haluavat jättää tarkistuksia meille, niin tämän on tapahduttava ennen 31. maaliskuuta. Muuten emme voi niitä ottaa huomioon. Ja vaikka valiokuntakin tekisi eh, tarkistuksia, eivät ne tule automaattisesti eh, täysistuntoon. Eli kyllä me tarvitsemme ne etukäteen, jos haluamme ne ottaa huomioon. Niin selitän vielä. Tässä taisi olla jonkinnäköinen väärinkäsitys. Siis meidän tarkistuksemme, joista me äänestämme valiokunnassamme, niin tästä tulee ikään kuin äh, lausunto Sure-valiokunnalle. Siis ei tarkistuksia Surelle, vaan äh, lausunto meidän valiokunnaltamme. Mutta aikataulusyistä syistä emme muulla tavalla voineet tätä lausuntoluonnostamme käsitellä. Äänestämme suoraan sitten näistä tarkistuksista. Näin tämä varmaan tuli selväksi hyvää. Vielä kerran kiitokset kaikista näistä tiedoista ja kaikkea hyvää työllenne erityisvaliokunnassa. Nytpä jatketaan esityslistan käsittelyä. Esityslistan kohta viisi. Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset EUn tulevaan kohesiopolitiikkaan. Ja jotenkin aiemminkin olemme keskustelleet väestörakenteen muutoksesta, demografisesta kehityksestä ja tämän äh, kehityksen merkityksestä. Meillä on äh, valmistelija Rouva Zaborska ja tämän lausuntoluonnoksen toimitamme regivaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta – ja nyt annan puheenvuoron valmistelijallemme Zaborskalle, joka voi kertoa meille, miten aikoo toimia tämän lausunnon suhteen, mitä ajatuksia hänellä on, ja sitten käydään keskustelua. Mutta ensin valmistelija, olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milé kolegyne, vážený kolega. Je to veľmi... Puheenjohtaja, hyvät kollegat. mietintö on kyllä hyvin mielenkiintoinen ja kohesiopolitiikka varmasti täytyy käsitellä myös näiden demografisten muutosten yhteydessä, josta nyt, äh, jo nyt keskustelemme. Kun Euroopan komissio julkaisi oman vihreän kirjansa äh, vuonna 2006 siis demografisista ulottuvuuksista yhteiskunnissamme ja solidaarisuudesta sukupolvien välillä tilanne on tämän jälkeen kehittynyt. Kohesiopolitiikassa oikeastaan käsitellään molempia puolia demografisessa tilanteessa. Väestön ikääntyminen luonnollisesti EU:ssa täytyy ottaa huomioon. Kohesiopolitiikka voi myönteisellä tavalla vaikuttaa syntyvyyteen. Se voi lisätä syntyvyyttä ja sillä voidaan helpottaa myös terveydenhuoltotilannetta vanhusten osalta. Sitä kautta voidaan tarjota mahdollisuuksia myös sellaisille ihmisille, jotka pikapuoliin ovat jäämässä eläkkeelle ja haluaisivat vielä pysyä työelämässä. Olen esittänyt konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten tilannetta voitaisiin parantaa, kun otetaan huomioon demografiset haasteet. Ja aivan erityisesti olen korostanut toimivaltaisten alueviranomaisten roolia – Luonnollisesti jäsenvaltiosta toisen tilanne vaihtelee sen suhteen, minkälaisia toimivaltuuksia viranomaisilla on. Ja hyvin pitkälti eh, tilanteen hoito riippuu siitä, minkälaiset toimivaltuudet kyseisillä viranomaisilla on. Luonnollisesti toissijaisuusperiaate on tässä noudatettava periaate. Alue politiikkaa voidaan tukea myös EUn kohesiopolitiikalla. Tämä politiikan ala on hyvin mielenkiintoinen, koska nämä alueethan ovat kaikista lähimpänä kansalaisia jäsenvaltioissa. Omalta osaltani halusin keskittyä aivan erityisiin ongelmiin, joita voisi, voitaisiin nimenomaan käsitellä kohesiopolitiikan avulla – niin sanotuissa uusissa jäsenvaltioissa ja myös 15 vanhassa jäsenvaltiossa on havaittu aivovuoto-ongelma. Sitä tapahtuu maaseudulta kaupunkiin ja myöskin jäsenvaltioista ulkomaille. Jotta työllisyyttä maaseudulla voitaisiin parantaa, on ryhdyttävä toimiin aivovuodon estämiseksi, erityisesti naisten kohdalta, kohdalla. Täytyy muistaa ne naiset, jotka ovat korkeasti koulutettuja ja asuvat maaseudulla. Toinen usein esille tuleva ongelma on se, miten voidaan sovittaa yhteen työ- ja perheelämä. Tämäkin edesauttaa syntyvyysongelman ratkaisua. Meidän ei pidä myöskään unohtaa köyhiä naisia. Me tiedämme kaikki, että köyhyys on ilmiö, joka vaikuttaa naisiin laajalti. Kenties jonkinlaisia mikrotaloudellisia keinoja voitaisiin käyttää myös kohesiopolitiikan sisällä naisten auttamiseksi näillä alueilla. Viime viikolla jo mainitsin sen seikan, että OECD juuri naistenpäivän alla julkaisi tutkimuksen, jossa todettiin, että on 30-50 prosenttia työstä, niin sanot, sanottua näkymätöntä työtä, jota naiset tekevät. Voisi olla hyödyllistä, jos Eurostat voisi omiin tilastoihinsa lisätä myös tällaisen niin sanotun näkymättömän työn, josta ei makseta palkkaa. Sitä työtä tekevät etupäässä naiset. Ei pidä myöskään unohtaa naisten roolia vapaaehtoistoimissa ja työssä – Eurostat on varmasti laatinut indikaattoreita, jonka, joiden avulla voitaisiin osoittaa, missä määrin naiset ovat mukana vapaaehtoistoimissa, toiminnassa. Me puhumme ikääntyvistä sukupolvista. Kaikki tiedämme, että vuonna 2012 vietetään eurooppalaista aktiivisen ikääntymisen teemavuotta. Tästä syystä lausunnossa totean, että on tarpeen ryhtyä erityistoimiin, jotta voidaan kohdentaa toimia nimenomaan ikääntyviin naisiin. Ja näin voidaan parantaa myös sosiaalista ja taloudellista kohesioulottuvuutta. Meillä on tiettyjä alueita, jotka ovat köyhempiä kuin muut. Kenties pitäisi korostaa myös sitä, että, että näillä hyvin herkillä köyhillä alueilla syöpäseulontaa sekä miesten että naisten osalta pitäisi tukea. Pitäisi löytää rahavarat tähän tarkoitukseen. Kenties mainitsen myös ikääntyvien naisten toiminnan. Me kaikki Tiedämme, että vapaita työpaikkoja, avoimia työpaikkoja näin kriisiolosuhteissa on hyvin vähän. Mikääntyviä naisten työllisyyskysymyksiä täytyy tässä yhteydessä korostaa. Me tiedämme, että kohesiopolitiikassa on sellaisia toimia, jotka on kohdistettu naisten tukemiseksi, perheelämän tukemiseksi. Ja uskon, että Tämä mietintö voi olla todellakin hyödyllinen väline, jonkinlainen uusi näkökulma siihen, miten aluekehitystä voitaisiin kehittää ja miten naisten roolia voitaisiin kehittää nykyyhteiskunnassa. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron ja sain esitellä tämän lausunnon. Varmasti kollegoilla on valmiina jo kysymyksiä mielessään ja he tekevät tarkistuksiakin. Kiitokset Rova Zaborska. Ja nyt ensimmäisen puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Muhan Chartier. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Zaborskaa tästä hänen tekemästään työstä ja ottaisin yhden huomion esiin, mitä tulee näihin tavoitteisiin. Tämä analyysi on erittäin hyvä, mutta haluaisin, että käsittelisimme vielä yhtä kohtaa, eli kohtaa kuusi. Tässä pyydetään, että Eurostat laatisi indikaattoreita, joilla mitataan ja arvotetaan naisten osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Haluaisin, että menisimme hieman pidemmälle tässä, koska meidän tavoitteemme yleisesti on se, että naisten työ olisi arvossaan. Ja mielestäni olisi erittäin tärkeää, että se, sen lisäksi, että pyydämme Eurostatia laatimaan näitä indikaattoreita, että meillä olisi alueelliset auktoriteetit, jotka arvioisivat esimerkiksi vapaaehtoistyötä. Ja tämä pitäisi tuoda naisille tunnustuksen heidän pätevyydestään ja että saataisiin tämä työ otettua mukaan ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu työ e, ihmisiltä, joilla on akateeminen koulutus. Eli jos haluamme mennä tavoitteeseemme asti, niin meidän pitäisi todella pystyä ottaa huomioon e, tämä pätevyyden tunnustaminen naisille. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Bauro, olkaa hyvä. Thank you so much. It's really interesting to, to... Kiitos. On todella mielenkiintoista nostaa esille nämä kysymykset kohesiopolitiikan näkökulmasta toisaalta ja toisaalta taas demografisten muutosten näkökulmasta ja keskittyä naisten tilanteeseen. Minusta tämä kyllä näyttäisi olevan todellinen haaste – näiden kysymysten ytimeen pääseminen on, on hyvin haasteellista ja mielenkiintoista. Kohesiopolitiikassa infrastruktuurit ovat yksi ydinkysymyksestä. Tästä syystä minusta tässä lausunnossa kenties hieman yksi puolisesti tähän asiaan puututaan. Kysehän ei ole pelkästään sosiaalisista rakenteista. Arvostan kovasti edustaja Saborskan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mutta kenties olisi kuitenkin vielä tarpeen avata tämä perusrakenne – ja kohesiopolitiikka kysymys ja naisten tilanne näissä prosesseissa. Ajatellen kohesiopolitiikan tulevaisuutta hieman laajemmaksi kysymykseksi. Minulla on se tunne, että todellakin on valtava haaste saada aikaiseksi lisäarvoa. Mutta katson kyllä että meidän kannattaa panostaa näihin kysymyksiin, koska kohesiopolitiikan tulevaisuus on naisten kannalta äärimmäisen tärkeä. Siis, ähm, kost. Kiitoksia. Sitten Rova Kosta, olkaa hyvä. E, ringrazio naturalmente Anna Zabronska per questo e, Kiitos erittäin paljon Rova Zaborskalle hänen esityksestään. Tämä on erittäin kiinnostava. Tämä on aihe, jossa meidän pitäisi pyrkiä todella katsomaan, mitkä ovat tärkeimpiä asioita. Ja on erittäin tärkeää mielestäni, koska tämä auttaa meitä uudelleen orientoitumaan alueellisia kohesiopolitiikkaan, kun ajattelemme uusia rakenteita rakennerahastoille Euroopassa. Eli minä olisin samaa mieltä näiden asioiden kanssa, joita on tullut esille. Näkymätön työ. No, Tämä on sellainen, jota meidän pitäisi puhua vaurauden luomisesta ja tässä vapaaehtoistyössä, vaikka siitä ei saakaan palkkaa. 95 vuodesta lähtien pyydettiin, että Euroopan jäsenvaltiot tunnustaisivat työn, jota tehdään vapaaehtoisesti yhteisössä. Mikrorahoituksesta mielestäni olisi tärkeää viitata ei ainoastaan mikrorahoitukseen niin kuin kaupallisella tasolla, näin se on ainakin tässä italialaisessa versiossa. Meidän pitäisi puhua mikrorahoituksesta vähentääksemme naisten köyhyyttä ja tämä on laajempi kriteeri mikrorahoitukselle. Tästä on erittäin kiinnostavia kokemuksia. Sitten toinen asia, jota pitäisi mielestäni painottaa enemmän, on se, että meidän pitäisi taata enemmän autonomiaa vanhemmille ihmisille. Mitä tulee sitten alueisiin, ne voisivat antaa esimerkiksi kuponkeja tai veroalennuksia, jotta ihmiset jäisivät kotiin ja olisivat itsenäisempiä. Sitten kolmas kohta, se mitä Rova Moran sanoi, minä kiinnittäisin enemmän huomiota vanhempien ihmisten etujen edistämiseen tuen avulla esimerkiksi yhdistyksissä, instituutioissa ja verkostoissa ja sellaisissa verkostoissa, jotka antavat koulutusmahdollisuuksia ja edistävät solidaarisuutta eri sukupolvien välillä. Esimerkiksi nuoret voisivat auttaa vanhoja käyttämään tietokoneita ja niin edelleen. Mielestäni olisi erittäin hyödyllistä, jos olisi viite asuntopolitiikkaan. Voitaisiin antaa tukea perheille ja vanhemmille ihmisille, koska meillä on ihmisiä, joiden osalta alueet eivät saa tarpeeksi tukea. Kiitoksia ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja herra Roland, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kenties muutama sana äh, ihan näin tiedotusasioina, ilmoituksena. Maaliskuun lopussa komissio esittää vuosiraporttinsa demografisesta tilanteesta. Se piti julkaista jo viime vuonna, mutta se tulee nyt siis tänä vuonna. Siinä on mukana myös sellaisia ehdotuksia, jotka ovat tässä lausuntoluonnoksessakin mukana. Ne ovat oikeastaan hyviä uutisia meille syntyvyysaste näyttäisi olevan myönteisessä korrelaatiosuhteessa naisten työllisyystilanteen kanssa. Tämä ei ole mikään uusi asia sinällään. Kohesiopolitiikka siinä määrin, kun se edes auttaa tämän tapaista politiikkaa, menee kyllä aivan oikean suuntaan. Toinen asia on aivovuoto. Tässä tietenkään ei niinkään puututa alueelliseen ulottuvuuteen, mutta on havaittu, että tietyt jäsenvaltiot, jotka kärsivät muuttotappiosta, ovat nyt kääntymässä muuttovoiton puolelle. Meillä on jäsenvaltioista tietoja ja alueelta tietoja, jotka osoittavat tähän suuntaan. Sitten voin äh, välittää kollegoille, jotka vastaavat aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta, pyynnön äh, esitellä tiettyjä erityistoimia, jotka kohdistuvat naisiin. Ja toimia niin, että naisia ei unohdeta. En tiedä, haluatteko vielä muita tietoja minulta. Olen käytössänne, jos näin on. Lämpimät kiitokset ja rouva Saborska, haluatteko esittää vielä jotain huomiota? Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsednička. Ďakujem e, všetkým kolegyňam aj pánu. Kiitos, kiitos kaikille kollegoille sekä herra Rolandille kommenteista. Ihan ehkä parisen sanaa. Mielestäni tämä ehdotus, jota tässä tehtiin, ehkä voisin ottaa ne mukaan tähän lausuntooni. Kiitos näistä eh, painotuksista rakenteen osalta. Se varmasti auttaa köyhyyden vähentämisessä. Ja lisäksi heikoimpien alueiden auttamisessa. Mielestäni nämä kaksi asiaa ja aivovuoto ovat sellaisia, jotka vaikuttavat suoraan väestörakenteen ongelmiin. Mitä Kosta mainitsi tästä kohdasta neljä ja mikrorahoituksesta. Tietysti yritystoiminta, niitä voidaan, niihin voidaan kiinnittää huomiota ja voidaan puhua mikrorahoituksesta laajemmassa yhteydessä. Sitten vielä yhä lyhyt kommentti, mitä tulee veroihin ja alueellisiin toimivaltuuksiin, niin nämä rahoitusasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, joten en usko, että me voisimme tehdä mitään tälle alueellisella tasolla, vaan nämä tehdään kansallisella tasolla. Kiitos jälleen kerran kaikille kollegoille. Uskon, että kaikki nämä ehdotukset ja tarkistukset otetaan huomioon ja saamme hyvän valiokunnan lausunnon. Kiitoksia ja sitten Rouva Bauer vielä ihan ihan lyhyesti. Very short comment. I would like to, uh... Aivan lyhyt kommentti. Haluaisin huomattaa, että unkarinkielisessä käännöksessä kohdassa viisi on virhe. Kiitoksia tästä huomiostanne. Aikataulusta määräaika tarkistusta jättämiselle 22. maaliskuuta kello 12. Äänestys valiokunnassa 20. huhtikuuta ja rekivaliokunta äänestää 26. toukokuuta ja sitten se menee täysistuntoon kesällä, heinäkuussa. Jos... Ehdottaisin kollegat muutosta esityslistaan johtuen siitä, että olemme nyt saaneet vieraan. Paikalla on rouva Francesca Barsini, joka on vuoden 2012 talousarvion esittelijä. Ja jos kollegoille sopii, ehdottaisin, että muutamme esityslistan järjestä niin, että voisimme nyt tässä vaiheessa käydä keskustelun vuoden 2012 talousarviosta rouva Balzanin kanssa. Sopiiko tämä? Hyvä. Eli siirrytään nyt esityslistan kohtaan kahdeksan. Ja näin todella kuulemme nyt taustatietoa vuoden 2012 talousarvion liittyen. Ja annan nyt puheenvuoron rouva Balsaanille, joka on esittelijä. Tervetuloa tasa-arvovaliokuntaan Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Grazie per questo incontro, che mm, spero sia... Kiitokset, rouva puheenjohtaja. On mukavaa, että minulla on tilaisuus tavata teitä. Toivon, että teille on hyötyä tästä keskustelusta liittyen vuoden 2012 talousarvioon. Niin kuin tiedätte, kyse on aina hyvin pitkästä ja hankalasta prosessista. Ja vuoden 12 suhteen haluaisin nyt yrittää kuulla eri vastuuvaliokuntia liittyen alakohtaisiin prioriteetteihin hyvissä ajoin. Ja päätöslauselma esityshän tässä nyt on ikään kuin ensimmäinen akseli ja haluaisin äh, tässä sopia yleisistä suuntaviivoista ja tämän jälkeen sitten äh, niistä puitteista, joissa äh, talousarvio toteutuu. Tärkein puite on luonnollisesti 2020-strategia. Mehän yritämme aina sopia suuntaviivoista, mutta vuosi 12 eroaa aiemmista vuosista siinä, että parlament mitä tulee EU 2020 strategian on siihen sitoutunut. Ja e, tuo on e, ensimmäinen vuosi, jolloin uutta eurooppalaista ohjausjaksoa toteutetaan. Tämä liittyy myös e, varainhoito politiikkaan, jota halutaan toteuttaa unionin merkittäviin tavoitteisiin ja niin edelleen. Nämä merkittävät tavoitteet ovat juuri ne, jotka on lyöty lukkoon 2020 strategiassa ja ne luonnollisesti vaativat rahoituksen. Nämä ovat ne yleiset puitteet, joissa toimimme ja meidän tulee pyrkiä nyt konsolidoimaan tilanne eurooppalaisen ja kansallisten talousarvioiden välillä. Tämä on siis ensimmäinen Eurooppa 2020 talousarvio ja pyrin tässä todella tarjoamaan myös sisältöä. Ja sitten on tämä toinen asiakirja työasiakirjan jälkeen toinen asiakirja, joka teille on toimitettu ja tulen tätä valaisemaan myös täysistunnossa ensi viikolla. Päätavoitteena äh, on siis äh, työpaikkojen luominen ja laadukkaiden työpaikkojen luominen. Tämähän on yksi merkittävimpiä tavoitteitamme myös naisiin liittyen liittyen. Naisethan ovat niitä Euroopan kansalaisia, joiden on kaikkein vaikeinta löytää työtä, ainakin laadukkaita työpaikkoja heidän on vaikea löytää. Näin ollen haluaisin mielelläni, että vuoden 2012 talousarviossa pyrittäisiin luomaan enemmän ja parempia, laadukkaampia työpaikkoja niin, että kaikkien ihmisten tietotaitoa ja pätevyyttä myös voidaan vahvistaa. Ja luonnollisesti meidän on puhuttava myös investoinneista, koska investointien puitteissa voimme näin luoda konkreettisesti eurooppalaista lisäarvoa. Tämän verran näistä yleisistä puitteista. Ja talousarviomenettelyn aikana pyrin sitten kuulemaan todella kaikkien eri valiokuntien prioriteeteista ja ottamaan ne huomioon. Ja siksi aionkin pyytää mahdollisimman monia kollegoita eri aloilta tarkastelemaan tätä talousarviokysymystä ja asettamaan poliittisia painopisteitä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä myös komissionatessa, joka tulee 20. huhtikuuta. Meidän poliitikkojen täytyy todella tarkastella hyvin tarkasti sitä, mitä komissio ehdottaa alustavassa talousarvioesityksessään. Ja Tulen todella sitten toukokuussa tekemään lisäehdotuksen. Tässä puhutaan myös näistä pilottihankkeista ja muista aikeista ja hankkeista. Ja on erittäin tärkeää, että kun tarvitaan luonnollisesti reaktiota komission asiakirjoihin tai komission ehdotuksiin ja siihen, mikä on toteuttamiskelpoista, mitä voidaan toteuttaa. Ja sitten tätäkin puolta tulee myöhemmin todella katsoa. Me todella haluamme selkeitä poliittisia kannanottoja tämän talousarviomenettelyn joka vaiheessa Euroopan parlamentilta. Tätä siis pyydän teiltä. Ja jo ennen tapaamistamme olin tehnyt selväksi, että meidän tulee hyvin selvästi asettaa omat poliittiset prioriteettimme, painopistealueemme. Haluamme siis olla hyvin tietoisia poliittisista vaikutuksista eri vastuualoiltamme talousarviota valmistellessamme. Tämä on äh, hyvin äh, vaikeaa siksikin, että pelivaraa meillä on erittäin vähän, koska aina, tai nyt ollaan menossa äh, entisten rahoitusnäkymien näkymien loppua kohti ja uusia uutta rahoituskehystä ollaan valmistelemassa ja meidän tulisi lyödä lukkoon niin myönteisiä kuin kielteisiäkin prioriteetteja. Meidän tulisi myös katsoa, että jos joku yksittäinen ohjelma ei ole täyttänyt siihen asetettuja odotuksia, niin sitä tulisi priorisoida vähemmän kuin aiemmin. Tämä on mielestäni myös hyvin tärkeää, siis tällaiset negatiiviset prioriteetit, koska näin voimme tehdä kunnollista budjettityötä. Sehän on meidän päätehtävämme. Kiitokset näistä tiedoista. Meidän valiokuntamme eh, vastuuhenkilö on Rouva Matera. Hän ei pääse tänään valitettavasti paikalle, mutta Rouva Jimenez on luvannut puhua meille tästä aiheesta. Olkaa hyvä, Rouva Jimenez. Mikrofoni. Mikrofoni. Chi l'ha emesso? Sì, La signora Mate... Niin, puhun todella rouva Materan puolesta. Hän ei ole tullut paikalle ajoissa. Dei commenti <coughs> o, dei, o delle domande eh, nella quale lei mi diceva... Kenties joitakin kysymyksiä tässä vaiheessa voitaisiin ottaa esille. 2012 on myös aktiivisen ikääntymisen ja ikä, sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Tässä valossa on oleellista, että me takaamme rahoituksen köyhyyden vastaiselle taistelulle. Meillä on talouskriisi, rahoituskriisi. Pilottihankkeita täytyy seurata riittävällä tavalla niin, että ne onnistuvat. Suku puoli-instituutti tarvitsee täyden tukemme, jotta se voi toimia täydellä teholla ja voi tehdä sitä tutkimusta ja analyysejä, jota tarvitaan jäsenvaltioiden tukemisessa. Edustaja Matera esittää sen kysymyksen, että tai toteamuksen, että Euroopan parlamentin ei pitäisi jättää, huoli, jättää huomiota sitä, että tasa-arvoinstituutti tarvitsee jatkuvaa tukea myös rahoituksellisesti. Tack och jag har själv satt upp Kiitoksia. Voin puhua ihan lyhyesti, mutta joitain huomioita minultakin. Ensinnäkin mitä tulee Euroopan tasa-arvoinstituutin rahoituksen. Haluaisin korostaa tämän instituutin merkitystä. Sitten Rova Baltsani totesi, että poliittinen prioriteetti numero yksi on työllisyys. Ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä tästä työllisyys on tärkein prioriteetti, jos haluamme päästä tavoitteisiimme. Ja tähän työllisyyteen luonnollisesti liittäisin myös naisten mahdollisuudet käydä palkkatyössä. Ja tämän asian suhteen olen hieman huolissani koska kyse ei yksinomaan ole ähm, naisten äh, työllisyysmahdollisuuksien lisäämisestä. Kyse on myös äh, siitä, että naisille tehdään mahdolliseksi mennä työhön. Ja erittäin monissa jäsenvaltioissa jo tänä päivänä voidaan nähdä, että esimerkiksi lastenhoitoon liittyy suuria ongelmia, samoin muihin sosiaalikysymyksiin, jotka ovat edellytyksenä naisten osallistumiselle työhön kunnolla, niin niihin liittyy ongelmia. Ja kansalliset talousarviot, jotka nyt on nimetty säästöbudjeteiksi, hyvin usein ovat taipuvaisia sitten säästämään juuri sosiaalikysymyksissä juuri niissä asioissa, jotka tukisivat naisten työllistymistä. Halusin nostaa nämä ongelmat esiin, koska EU 2020-strategian kohdalla mielestäni yksi tärkeimpiä prioriteetteja, jos tavoitteeseen strategian suhteen päästään, on juuri tämä naisten työllisyyskysymys. Ja tämä liittyy näin ollen luonnollisesti myös 2012 budjettiin. Kiitos. Mikrofoni. Ingen ytterligare. Muut kollegat ko, eivät halua kysyä mitään. Juu, rouva Kosta kyllä, olkaa hyvä. Allora, apprezzo molto la, il metodo con cui... Kiitos. Tämä on hyvä esitys ja erittäin selkeä esitys, joka selventää tätä tilannetta. Hän sanoi yhden asian, joka oli mielestäni erittäin tärkeä, ja se on se, että tarvitaan erityis komiteoita, niille pitäisi antaa etusia ja niiden kanta pitäisi kuulla. Tämä on mielestäni hyvä ja me olemme tästä samaa mieltä. Toisekseen haluaisimme selkeämmän näkökulman näistä strategisista tavoitteista. Olen samaa mieltä siitä, jos me keskitymme 2020 strategiaan, niin tämä tekee elämän helpommaksi sitten haluaisin vielä kommentoida paria asiaa. Olen samaa mieltä siitä, että strategiset tavoitteet pitää olla köyhyyden vähentäminen, eikä ainoastaan Euroopan teemavuoden yhteydessä, vaan meillä on myös köyhyysfoorumi, joka pitäisi ottaa mukaan, erityisesti naisten naiskysymykset tässä. Jos katsomme köyhy, köyhien köyhiä, niistä hyvin suuri osa on naisia ja lapsia, joten tämä on ehdottomasti sukupuoliin keskittyvä köyhyyttä. Ja kuten tiedetään, jäsenvaltiot ottavat käyttöön ja mielestäni meidän pitää olla samaa mieltä näkökulmista, jotka liittyvät tähän köyhyysfoorumin esimerkiksi. Ja tämä liittyy yhteen erittäin tärkeään asiaan Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka liittyy mikrorahoitukseen. Jos me voisimme työstää tätä siten, että ihmiset tietäisivät, että mikroluotot ovat myös mukana budjetissa edelleen. Tämä olisi mielestäni erittäin hyvä asia. Rouva puheenjohtaja, Baltseni haluaisi 75 prosenttista työllisyyttä naisille, mutta se mitä me emme halua on sellainen kulttuuri, jossa ihmiset ö, katsovat kuluja ennemminkin kuin investointeja. Joten tavoitteena voitaisiin esittää sellainen suunta, johon ihmisten pitäisi liikkua. Ja tästä voidaan tietysti keskustella eurooppalaisten rahoitusasioiden yhteydessä, mutta pitäisi myös ottaa mukaan jäsenvaltiot ja katsoa, että Euroopan unioni työskentelee näiden linjojen mukaisesti, koska kun puhutaan hyvinvoinnista ja sosiaalisesta yrittäjyydestä hyvinvointijärjestelmässä, niin on erittäin tärkeää, että jos haluamme lisätä töitä nuorille ja naisille ja erityisesti laatu, laadukkaita työpaikkoja, niin elinikäinen oppiminen ja taidot ja niin edelleen, niiden pitää olla etusijalla. Lissabonin jälkeen me olemme saaneet erityisiä oikeuksia liittyen elinikäiseen oppimiseen ja Kultvaliokunta on samaa mieltä siitä, että investoinnit eivät ole tarpeeksi suuria elinikäisen oppimiseen tai tutkimukseen. Ja mielestäni olisi hyödyllistä, jos tehtäisiin enemmän ponnistuksia, erityisesti sellaisissa ohjelmissa, jotka tukevat nuoria naisia. Esimerkiksi Aid on the Move-ohjelma. Sitten vielä yksi huomio, jonka halusin sanoa. Tämä liittyy naisyrittäjiin, jotka tekevät työtä itsenäisesti. Tässä on erilaisia toimia, jotka, joita pitää jatkaa, ja ehkä meidän valiokuntamme voisi antaa enemmän tietoa tästä asiasta. Koska monet naiset työskentelevät julkisella sektorilla, ja jos he saavat mikrorahoitusta, niin nämä vaikutukset lisääntyvät ja ihmiset, jotka menettävät työpaikkansa, niin he saavat, he oli, heille olisi kiinnostavia tällaiset uudet työskentelymuodot. Sitten kysyimme, en ole varma, onko tämä oikea paikka esittää tätä kysymystä, mutta minä pyysin valiokunnalta yhtä asiaa, erittäin kiireistä asiaa, liittyen siihen, miten eurooppalaiset rahat tai rahoitus käytetään. Eli pyritään määrittämään sitä, mikä ei toimi. Mielestäni on monia maita, joissa rakennerahat, niitä ei käytetä välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla, ehkä koska yhteisrahoitus on, äh, sitä on saanut jäsenvaltiot tai alueet. Muut kollegat ovat maininneet tämän asian ja me olemme ehdottaneet, että ainakin valmistusvaiheessa voitaisiin ajatella muutoksia tähän yhteisrahoituksen toimintaan Euroopassa, ainakin lyhyille ajanjaksoille. Toisin sanoen voitaisiin keskittyä joihinkin strategioihin tai hankkeihin ja sitten vähennettäisiin tätä yhteisrahoituksen määrää koska muuten tämä saattaisi tuottaa ongelmia monissa maissa, ei vain minun maissani, mutta myös muissakin. Ja monet hankkeet ovat alueellisia ennemmin kuin kansallisia. Kiitokset. Ja nyt vielä, vielä esittelee Rauha Vatsan, olkaa hyvä. Grazie per gli interventi. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. vaikutelma, joka minulle syntyy tästä ensimmäisestä näkemysten vaihdosta tässä valiokunnassa, on oikeastaan se, että strategiassa 2025 eh, sen pohjalla olevaa strategiaa liittyvät hyvin läheisesti sukupuoleen ja siihen, että tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus aivan erityisesti, erityisesti työmarkkinoilla molemmille sukupuolille. Tässä valiokunnassa varmasti ymmärrät, että on hyvin tärkeää naisille pystyä toimimaan yrittäjinä. Ja saada työskennellä laatutyöpaikoissa. Kun me valmistelemme budjettia, niin tässä meillä riittääkin kyllä työsarkaa. Tämän valiokunnan tehtävänä tietysti on tunnistaa omat prioriteettinsa äh, strategian puitteissa. Ei ole mitään epäilystä sitä, etteikö tämä olisi tärkeä asia. Meidän täytyy saada äh, kasvua ja kehitystä, meidän täytyy saada äh, lisäystä BKT, mutta toki tämä kulkee rinna, rinnan sen potentiaalin kanssa, jota useat jäsenvaltiot haaskaavat tällä hetkellä. On sellaisia naisia, joille ei tarjota yhtäläisiä mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Oikeastaan millään alalla. Naiset eivät ole riittävästi mukana julkisessa elämässä, ja tämä heijastuu luonnollisesti myös Euroopan unionin talouteen – 2020 strategiassa on hyvin tärkeää tämä huomata. Nyt täytyy myös muistaa, että kriisistä ei ole vielä päästy ohitse. Elämme lamaa kautta. Tätä on korostettava. On tehtävä naisille helpommaksi olla mukana poliittisessa ja yhteiskuntaelämässä. Niin ikään täytyy pystyä myös sovittamaan yhteen työelämä ja perheelämä. elämä Kaikkea tätä täytyy helpottaa. Tarvitaan jäsenvaltioidenkin investointeja niin, että voimme poistaa sellaisia esteitä, jotka vielä ovat olemassa. Priorisointityöhän on jo oikeastaan aloitettu. Ja tämä varmasti on teidän valiokunnalle, valiokunnallenne hyvin tärkeää, koska nimenomaan esteiden poistaminen on yksi keskeisistä tekijöistä tässä strategiassa. Vam tack, Mrs. Ehm, Balsan. Kiitos erittäin paljon Rova Balsanista kaikista näistä tiedoista, joita saimme. Ja kiitos, että osallistutte tähän keskusteluun tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos erittäin paljon. Jatketaan sitten esityslistan kohtaan kuusi. Äh, Rouva Sinclair, olkaa hyvä. Just a point of order, uh, Madam Järjestyspuheenvuoro puheenjohtaja. Olisi ollut mukava olla paikalla Balsanin esityksen aikana, mutta valitettavasti olin ihmisoikeusvaliokunnassa yhtä aikaa. silloin kun esityslistaa muutetaan, niin tämä vaikeuttaa kyllä jäsenten työtä. Halusin osallistua ihmisoikeuskeskusteluun Iranista. Monet kollegat, jotka olivat aiemmin paikalla, eivät ole nyt täällä. Miksi tätä esityslistaa pitää, pitää muuttaa tällä tavalla? Jäsenten on hyvin vaikea suunnitella ajankäyttöään. Onpa mukavaa, että nostitte tämän kysymyksen esiin. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että on erittäin tärkeää meidän pitää kiinni sovitusta ennalta toimitetusta esityslistalta. Tämän päivän kokouksen alussa kuitenkin totesin, että oli tarpeen ehdottaa muutosta esityslistaan ja tämä johtui Rouva Langbakin joka on esityslistallamme. Rova Lang Bakille oli tullut matkustusongelmia ehtiä paikalle, siis ongelmia ehtiä paikalle ja siksi muutimme tätä järjestystä. Pahoittelen Rova Sinclair sitä, että, että nyt voinut olla paikalla tässä keskustelussa, mutta tämä päätös tehtiin kokouksen alussa ja vain poikkeustilanteissa tällaisia muutoksia esityslistaan toteutamme. Do. No niin, sitten kohta kuusi. Kyseessä yleishyödyllisten sosiaalisten pal- sosiaalipalvelujen tulevaisuus. Tämä kysymys liittyy myös siihen keskusteluun, jota olemme käyneet eri hyvinvointipalveluista ja tasa-arvosta niihin liittyen. Rouva Ovir on valmistelijamme, mutta hän ei pääse paikalle. Ja tästä syystä rouva Nikolai on luvannut kertoa meille tästä. Olkaa hyvä. Unfortunately my colleague... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti Siri Olviir ei ole täällä tänään, mutta yritän esittää tämän lausunnon hänen puolestaan. Toivottavasti saatte sitten kysymyksiinne vastaukset, kun Siiri Ovir on taas paikalla. Ihan aluksi haluaisin sanoa, että hänen lausunnossaan Rova Ovir on pyrkinyt määrittämään erittäin tärkeän aiheen tätä liittyen sosiaali, yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin. Nämä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat palveluja, jotka liittyvät esimerkiksi terveydenhuoltopalveluihin ja muihin yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin. Nämä palvelut annetaan suoraan ihmiselle, asiakkaalle ja ne ovat kourin tuntuvia konkreettisia sosiaalis- sosiaalisia oikeuksia. Ne tuovat esille kysymyksen talouden ja sosiaalialan välillä, joka on tärkein kysymys tämänhetkisessä tilanteessa, koska tämä suhde tai tasapaino liittyy talouskasvuun erityisesti nyt kriisin aikana ja budjettikriisin aikana. On erittäin tärkeää, että on hyvä määritelmä näistä sosiaalipalveluista valiokunta viime lokakuussa keskusteli yleishyödyllisistä palveluista ja tästä aiheesta ei ole EUn lainsäädäntöä. Mietintö, jonka esitti herra Rosa, ehdotti, että vapaaehtoistyö tämä voidaan, tämä liittyy byrokraattisiin vaatimuksiin ja valtion tukeen. Hän myös ehdotti, että monien monipuolisten sidosryhmien rooli olisi tärkeä. Lisäksi Montin mietintö liittyy tähän, tämä yleinen mietintö. Tässä lausunnossa sanotaan, että jäsenvaltioiden pitäisi ottaa enemmän huomioon sukupuolten al- välinen kuilu sosiaalipalveluiden alalla. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon, että, että terveys, terveydenhuolto sekä lapsen hoitopalveluihin, niiden saantiin ei pitäisi olla minkälaisia esteitä. Erityisesti kriisin aikana pitäisi toimia samalla lailla kuin muinakin aikoina. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa mukaan sukupuolikohtainen budjetointi koko EUn alueella ja määräaika tarkistuksille on 22. maaliskuuta ja valiokunta äänestää lausunnosta 24. Ja tämä vahvistetaan puheenjohtajan toimesta. Kiitos, yritin parhaani, tehdä parhaani kollegan puolesta ja toivottavasti kun hän on täällä, niin saatte vastaukset kysymykseen. Kiitos. Lämpimät kiitokset teille. Ja nyt puheenvuoron Sarova. Sileuska, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja ogromnie się cieszę, że dzisiaj e, na komisji... Puheenjohtaja, olen tyytyväinen, että tänään valiokunnassamme voimme puhua yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista. Näitä palveluja käyttävät etupäässä ihmiset, jotka ovat hyvin vaikeassa elämäntilanteessa, jotka ovat joutuneet kärsimään paljon. Kun me puhumme sosiaalipalveluista, niin Puhumme asunnoista, tuesta vanhuksille, vammaisille, väkivaltaa kärsimään joutuneille naisille, maahanmuuttajille. Puhumme myös lääketieteellisestä avusta, terveydenhuollosta, erilaisista tämän tapaisista palveluista. Näitä palveluja ei niinkään tuoteta voittotarkoituksessa, vaan perinteet ovat tässä hyvin tärkeitä ja Täytyy huomioida myös alueellinen luottavuus. Nämä palvelut, palvelut ovat yleishyödyllisiä luonteeltaan ja kuitenkin täytyy muistaa myös jokaisen yksilön yksilökohtaiset tarpeet. Näillä palveluilla voidaan edistää syrjimättömyyden periaatetta, tasa-arvoa sukupuolten välillä ja myös ihmisarvoa ne ovat hyvin tärkeitä, koska niitä tarjotaan ihmisille, olipa heidän taloudellinen asemansa mikä tahansa. Yleishyödyllisissä sosiaalipalveluissa täytyy huomioida myös se, pitääkö tällaiset palvelut alistaa kilpailulakien kilpailutuksen alaisuuteen. Meidän pitäisi määritellä, mitkä palvelut olisi alistettava sisämarkkinoiden kilpailusäännöksille ja mitkä näistä palveluista tukevat kohesiopolitiikan tavoitteita, sosiaalisen taloudellisen kohesion tavoitteita ja näin ollen ne pitäisi jättää sisämarkkinasäännöstön ulkopuolelle. Haluaisin tukea esittelijän kantaa niin, että lastenhoitopalvelut olisivat helpommin saatavilla ja ne olisivat kohtuuhintaisempia. Me tiedämme hyvin ja tämä mietintö on aivan oikea paikka jälleen kerran korostaa tätä seikkaa, mutta minusta lausunto ei oikeastaan ole riittävä väline, jonka avulla keskustellaan palkkaeroista naisten ja miesten välillä – sekä minä että monet kollegat ovat äh, laatineet äh, lausuntoja täysistunnolle, mutta minusta tämä yhteys ei ole paras yhteys tuoda esille tämä ongelma. Meillä sosiaalisektorilla 90 prosenttia äh, työntekijöistä on naisia, vain 10 prosenttia miehiä. Toinen seikka on se, että meidän pitää pitää budjettikohta, jolla tuetaan näitä sosiaalipalveluja samalla tasolla kuin mitä se oli ennen kriisiä. Muutoin naiset voivat joutua kaksinkertaisesti uhriksi tässä tilanteessa. Naisethan huolehtivat vanhuksista ja nuorista lapsista, ja naiset eivät voi tehdä niin paljon töitä kuin mitä he muutoin tekisivät. Vapaaehtoissektori tuli esille myös. Sitä kautta naiset saavat paljon työsarkaa. Valitettavasti edustaja ovireille ei ole tänään paikalla, mutta haluan pyytää välittämään oman kysymykseni hänelle. Minulla on kyllä jonkinlainen ongelma kohdan kaksi suhteen. Siellä mainitaan varallisuus, hyvinvointi. Haluaisin, että edustaja Ovir hieman vielä kehittäi, kehittelisi tätä lausetta ja selittäisi sitä hieman paremmin. En ihan ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Haluaisin pyytää sihteeristöä kiinnittämään huomiota siihen, että puolankielisessä käännöksessä on virhe, kun tässä puhutaan palvelujen tulevaisuudesta, niin tässä puuttuu sana sosiaali. Eli yleishyödyllinen kyllä mainitaan, mutta sosiaali-sana pitäisi myös tässä olla. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Bastos, olkaa hyvä. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, vou ser o mais sintética. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin sanoa, että tässä lausunnossa meidän pitäisi tehdä ero yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden ja yleishyödyllisten palvelujen välillä – meidän huolemme tässä valiokunnassa on se, että me vaikutamme tähän mietintöön, joka mainittiin. Tämän mietinnön tavoitteena on saada yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden laajuus ja erityisesti niiden palvelujen, jotka liittyvät ihmisiin ja joilla on tarkka tavoite, jotka vaikuttavat sosiaaliseen ja alueelliseen kohesioon. Jokainen jäsenvaltio on laatinut oman lainsäädäntönsä tällä alalla, joka on puite näille yleishuolellisille sosiaalipalveluille. Meidän tehtävämme tässä on vastata tähän kriisitilanteeseen, jossa olemme nyt. Meidän ei pitäisi meillä ei pitäisi olla mitä, mit, vähempää pääsyä näihin palveluihin ja meidän pitäisi saada nämä kohtuuhintaiseksi, jotta ihmiset voisi tyydyttää perustarpeensa. Lisäksi olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että meidän pitää keskittyä tärkeimpiin tavoitteisiin ja jotkut näistä kohdista tässä lausunnossa voisi olla paremmin muotoiltu ja tässä pitäisi ottaa palkkaerot myös mukaan. Lisäksi meidän pitäisi katsoa terveydenhuoltoasioita ja muita asioita. Näitä pitää kaikkia painottaa tässä mietinnössä. Meidän pitää taata, että me vastaamme yleisesti kriisitilanteeseen. Vam tack och Kiitoksia. Mahtaako rouva Nikolailla olla vielä huomioita? Olkaa hyvä. Yes, Madam President, I don't have an answer about... Puheenjohtaja, minulla ei ole vastausta kollegan kysymykseen äh, kohtaan kaksi liittyen, mutta voin kuitenkin yrittää kommentoida hieman kohtaa kaksi. Sehän liittyy yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin versus yleishyödyllisiin palveluihin. Varmasti kollega sitten tässä puhuu kahdesta erityyppisestä palvelukokonaisuudesta. Äh, nähdäkseni erityisesti näinä aikoina meidän täytyy priorisoida tämän tapaisia yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja. Olen kollegan kanssa täysin samaa mieltä tästä. Sitten sukupuolten välinen palkkaero ja pääsy tai sosiaalipalvelujen saantimahdollisuudet. En tiedä, onko tämä mietintö oikea paikka puhua aiheesta, mutta aihe sinällään on kyllä tärkeä. Jäsenvaltioissa on käynnissä tiettyjen ammattien ja tiettyjen ammat, budjettitehtävien naisvaltaistuminen. Lähestulkoon 70 prosenttia työntekijöistä näillä aloilla on naisia. Terveys- ja sosiaalialan työpaikoissa palkka ei ole kovinkaan kannustava ja tästä tilanteesta on kyllä puhuttava. tämän tapaisissa töissä työsuoritus on keskeisen tärkeä. Tästä syystä on parempi eh, puhua palkkaeroista eh, tämän tyyppisten sosiaalipalvelujen yhteydessä. Varmasti saatte sitten täsmällisemmät vastaukset edustaja Ovirilta, kun keskustelette uudemman kerran tästä lausunnosta. Kiitos. informa- information. Sitten vielä tietoa aikataulusta. 22. maaliskuuta kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Äänestys toimitetaan valiokunnassa 20. huhtikuuta, työllisyysvaliokunnassa toukokuun lopussa. Ja täysistuntoäänestyksestä ei vielä ole aikataulutietoa. Mennäänpä eteenpäin esityslistalla. Esityslistan kohta seitsemän, komission viides kohesiokertomus ja kohesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen. Meidän valiokuntamme valmistelija on herra Simanski ja hän saa nyt välittömästi puheenvuoron kertoakseen meille omasta lausuntoluonnoksestaan. Olkaa hyvä. Pani Przewodnicząca, e, mam przyjemność zaproponować. E, Kiitos. Minulla on ilo ehdottaa valiokunnalle seuraavaa. Tämä on mukana asiakirjoissa, mutta haluaisin lisätä omat kommenttini tähän. Minun mielestäni Euroopan komission viides kohesiokertomus on vain, tai hyvin vähäisesti puhuu sukupuolten välisistä tasa-arvosta ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista. Mielestäni tässä on paljon tekemistä, paljon parannettavaa ja olen sitä mieltä, että meidän työmme aikana meidän pitäisi tehdä tarkistuksia ja muutoksia, jotka mahdollistaisivat saada naisiin enemmän huomiota tässä mietinnössä. Kohesiopoliisi on jokaisessa vaiheessa vuoden 2013 jälkeen meidän pitäisi ottaa enemmän huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo. Minun luonnoksessani olen ehdottanut konkreettisia asioita, jotka liittyvät seuraaviin asioita, asioihin. Parempi taloudellinen tuki sellaisille töille, jotka mahdollistaisivat paremmin työ- ja perhe-elämän yhdistämisen. Tämä on jo käsitelty aiemmissa keskusteluissa. Erityisesti työ- ja perhe-elämän yhdistäminen naisten osalta on tärkeä asia myöskin sosiaaliturvan alalla tulevaisuudessa. Monissa jäsenvaltioissa on paljon paljon ratkaisuja ja usein naisten pitää uhrata suurimman osan, suurimman osan hänen perheelämästään työn vuoksi ja hän ei saa rahaa selviytyäkseen, mikäli jotakin ennakoimatonta tapahtuisi. Ja myös myöhemmässä osassa elämää tämä, tämä liittyy hyvin läheisesti köyhyyteen. Työelämän siihen tuen saaminen sosiaalirahastosta olisi hyvä ja taloudellisten aloitteiden yhteisrahoitus erityisesti yli 45-vuotiaille naisille on tärkeää. On erittäin tärkeää saada elinikäisen oppimisen ohjelmia sekä koulutusohjelmia. Koulutus on erittäin tärkeää ja koulutusohjelmiin investointi on tärkeä, erityisesti naisten koulutukseen. Tätä pitäisi tukea elinikäistä oppimista siis. Sitten haluaisin lisätä tähän luonnokseen tarkistuksena kommentin ihmisistä, jotka työskentelevät huonoissa olosuhteissa. Tämän päivän tilaisuudessa olemme kuulleet, että suurimmassa osas, suurimmaksi osaksi naiset työskentelevät huonoissa, kehnoissa ja vaikeissa olosuhteissa ja epävakaissa olosuhteissa. Lisäksi täytyy painottaa, että monissa maissa naiset, naisten täytyy ottaa sellaisia työtehtäviä itsenäisenä ammatinharjoittajana. He jatkavat työtä samassa paikassa, tekevät samaa aikaa, mutta ainoastaan yhden henkilön ää, yrityksenä. Ja tämä liittyy työkustannusten alentamiseen, mutta se pahentaa naisten asemaa tulevaisuudessa, koska he saavat vähemmän eläkeetuuksia, mikä on erittäin tärkeää kun naisista tulee äitejä, naisten työolosuhteet pahenevat huomattavasti. Tämä on erityisesti näin joissakin jäsenmaissa. Tietysti me kunnioitamme jäsenvaltioiden itsenäisyyttä, mutta Euroopan parlamentti ei ole ainoastaan lain tekopaikka, vaan se on myös kokemusten vaihtoon soveltuva paikka ja niin edelleen. Meidän pitäisi myös ottaa huomioon se, kuinka tulevaisuudessa kohesiopolitiikan yhteydessä voitaisiin edistää vakaita työpaikkoja ja hyviä työolosuhteita. Edelliset mietinnöt, joita Euroopan parlamentti on tehnyt, osoittaa, että on yhä enemmän naisia työmarkkinoilla ja yhä enemmän köyhiä naisia. Monet naisista elävät köyry, köyhyysrajan alapuolella. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja syrjinnän kielto, josta puhutetaan, puhutaan viidessä kohesiokertomuksesta, viittaa ajankauteen äh, ennen kuin uudet jäsenvaltiot liittyivät Euroopan unioniin. Eli tässä on, tästä puu, pitäisi analysoida ko, kokemuksia eri jäsenvaltioista, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioista. Minä pyydän, että kaikki kollegat tekevät mm, tarkistuksia tähän mietintöön ja toivon, että tässä mietinnössä ja muissa mietinnöissä komissio pystyy ottamaan huomioon meidän tarkistukset, jotka parantaisivat naisten asemaa Euroopassa. Kiitos. Stort tack för... Eh, Paljon kiitoksia näistä tiedoista ja ehdotuksistanne lausuntoluonnoksessa. Myös tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä, siis kohesiopolitiikka ja myös naisten merkityksen korostaminen ja naisten työllisyyden merkitys erityisesti. No niin, sana on vapaa, onko jollakin jotain sanottavaa? Jos ei ole, niin meillä on aivan niin kuin herra Simanski totesikin, mahdollisuus ottaa hänen yhteyttä, jos haluamme tätä lausuntoluonnosta entisestään parantaa. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 22. maaliskuuta kello 12 ja valiokunta äänestys toimitettaneen 20. huhtikuuta ja vastuuvaliokunta, regivaliokunta äänestää 9 13. toukokuuta ja kesäkuussa 2011 sitten täysistuntokäsittely. Paljon kiitoksia valmistelijallemme, herra Simanskille, ja me jatkamme seuraavaan esityslistan kohtaan. Olen hyvin iloinen siitä, että voin toivottaa tervetulleeksi rouva Langbakkin joka kertoo meille työstä ja tulevasta työohjelmasta Euroopan tasa-arvoinstituutissa. Euroopan tasa-arvoinstituutti on hyvin tärkeä meidän valiokunnallemme ja olemme erittäin iloisia siitä, että meillä on tilaisuus saada tietoa tästä vuoden 2011 työohjelmastanne ja mitä siellä tasa-arvoinstituutissa nyt on käynnissä. Joten todella lämpimästi tervetuloa valiokuntaamme Rova Langbach ja saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Okay. Thank you very much for this occasion to present our institute. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla esittelemään tasa-arvoinstituuttia jälleen kerran. Oikeastaan nyt on ensimmäinen kerta, kun todellakin voimme osoittaa, mitä me teemme. Pari-kolme viikkoa sitten, kun instituuttimme valmisteli listaa niistä epätasa-arvon ilmauksista, jotka edelleenkin ovat olemassa, olin tyytyväinen, että en syntynyt sata vuotta sitten – Ei siksi, ettäkö meillä nyt olisi pari prosenttia naisministereitä versus 98 prosenttia miesministereitä, taikka että diplomaattien tai suurlähettiläiden määrä olisi lisääntynyt, kun ajatellaan naisia, vaan tällä hetkellä me tiedämme ja ymmärrämme, mitä tapahtuu. Me saamme konkreettista tietoa. Me tiedämme, miten jäsenvaltiot edistyvät, mitkä ovat yhteisiä samanlaisia rakenteita. Tämä on yksi niistä tehtävistä, joka teillä Euroopan parlamenttina ja toisaalta neuvostolla oli mielessä, kun instituuttimme perustettiin. Kiitos mahdollisuudesta tavata valiokuntanne kanssa aika lyhykäisesti esittelen sitä, mitä me olemme tehneet ja mitä valitettavasti myöhään olemme teille lähettäneet myös kirjallisessa muodossa. Sitten yritän esitellä työohjelmaa tälle vuodelle, joka on jo käynnissä, ja myös suunnitelmaa, joka on tällä hetkellä suullisessa valmistelun vaiheessa. Mehän keskustelemme vuoden 2012 ohjelmasta äh, komission kanssa ennen kuin sitä tehdään julkista omaisuutta ja se julkistetaan. Asiantuntija keskus, se on tavoitteemme, eh, miksi me haluaisimme tulla. Oikeastaan vuosi sitten joulukuussa muutimme Vilnan tiloihimme – Siellä komission jäsen Spidla oli avaamassa tilojamme. Hän leikkasi nauhan ja hieman yli puoli vuotta sitten instituutista tuli itsenäinen hallinnollisesti ja taloudellisesti. Silloin siis vietettiin avajaisia ja parlamenttia edusti valiokunnan puheenjohtaja tuossa tilaisuudessa. Kenties olette havainneet, että meillä on nimen rinnalla myös logo käytössämme. Tästä järjestettiin kilpailu ja ranskalainen peruskouluopettaja voitti ensimmäisen palkinnon tässä kilpailussa. Puol- puolalainen oli toisen sijaan kahmaissut ehdottaja. Kun komissio hyväksyi strategia tasa arvosta, niin silloin todellakin teimme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä oli työseminaari, jossa keskusteltiin siitä, minkälaista tukea instituuttimme tarvitsee jäsenvaltioilta. Tämä on meille äärimmäisen tärkeä asia. Niin ikään me julkaisimme ensimmäistä kertaa kalenterin siitä, miten naiset pyrkivät eteenpäin parantamaan asemaansa. Totta kai me haluamme sama kuin miehetkin, mutta kenties hieman toisella tavalla. Toivottavasti olette kaikki saaneet tämän julkaisun. Olemme saaneet aikaiseksi jonkinlaisen yhteistyömallin niille keskusteluille, joita me käymme sisarvirastojen kanssa. Päällekkäisyyttä pitää välttää ja synergiaa pitää pyrkiä samanaikaiseksi. Meillähän on kolme muutakin virastoa äh, mukana tässä asetuksessa. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutuminen Euroopassa ja laajemminkin, se on meidän visiomme. Yhdessä henkilökunnan kanssa me olemme tätä kehittäneet ja pidämme mielessämme, miten tärkeä tavoite se on ja miten voisimme antaa panoksemme niin, että pääsisimme tähän tavoitteeseen. Ja toivottavasti nyt ei enää tarvitse odotella sata vuotta, että tavoitteeseen päästään. Totta kai sukupuolten välinen tasa-arvo on lopullinen tavoitteemme. Meidän henkilöstössämme äh, havaitsette, miten kansallisuuksittain äh, työntekijämme jakautuvat – me todellakin ponnistelemme sen suhteen, että saamme kehitetyksi rekrytointitilannettamme. Nyt meillä on kaikki se henkilöstö rekrytoitina, jotka ovat mukana 2010 henkilöstökaaviossa. vuonna 2010 olemme toimineet vain puolen vuoden ajan ja tietenkään koko budjettia ei silloin voitu käyttää. Meillä oli työsarkana tietyt tutkimukset, jotka henkilöstön piti toteuttaa ja loppuun mennessä 67 prosenttia sitoumuksista äh, maksumäärärahoista oli sidottu. Ja nyt todellakin meillä sitten on koko henkilöstö kasassa ja tilanne helpottuu vuonna 2011. Miten me sitten tällä hetkellä suunnittelemme ja operoimme työtämme? Meillä on äärimmäisen hyvä asiantuntijakeskus, resurssikeskus, joka pohtii ja prosessoi ja välittää kaikkea sitä tietoa, jota me tuotamme sitä työtä, jota me teemme eri sidosryhmille, komission ja neuvoston ohella luonnollisesti myös Euroopan parlamentille. Työohjelmassa meillä on tiettyjä indikaattoreita. Meillä on myös laatuindeksi ja hyvät käytännöt ja valtavirtaistaminen periaatteina. Me keräämme tietoa, tilastotietoa, parhaita käytäntöjä, jotta sitten niiden avulla resurssikeskus saa nämä tiedot käyttöönsä. Prosessointi tietysti vaatii aikaa ja ensi vuonna sitten saamme aikaiseksi julkaisuja ja voimme sopeutua käyttäjien tarpeisiin. Tällä hetkellä olemme siis vasta tiedon keruuvaiheessa. Joitakin tutkimuksia on saatu aikaiseksi ja tietyt alat kehittyvät hieman nopeammin kuin toiset. Jos katsotte työohjelmaa vuodelle 2011, niin siellä on mainittuna tietysti se, että indikaattorit ja luotettava data on kaikista tärkeintä. Jäsenvaltiot ovat olleet mukana kehittämässä indikaattoreita niin, että voimme toimintaohjelman mukaisesti kehittää työtämme. Niin ikään olemme käynnistäneet pilottialueen. Se käsittelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja varsin pian me saamme tietoa jäsenvaltioilta siitä, mitä jo nyt tiedetään, minkälaisia tutkimustuloksia jo nyt on käytössä. Naiset ja media sitä emme ole vielä pystyneet käsittelemään. Tämähän on uusi alue ja se vaatii hieman syvällisempiä tutkimuksia, jotka tehdään sitten jatkossa. Yhdessä komission kanssa olemme jo aloittaneet työn Puolan, Tanskan ja Kyproksen puheenjohtaja valtiot tässä ovat mukana. Puola puheenjohtajavaltiona on pitänyt oma, omana teemanaan äh, yhteensovittamisen aihetta. Ympäristö on myös sellainen kysymys, jossa ei ole indikaattoreita käytössä ja onkin hyvin mielenkiintoista havaita, minkälaisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Tärkeää on myös valvoa sitä, että käyttäjät hyötyisivät näistä indikaattoreista, eivät pelkästään viranomaistoimijat ja toimielimet. Tämä on hyvin tärkeä osa työtämme, jota teemme tänä vuonna. Sitten talous ja naiset ja naiset ja ympäristö. Nämä tutkimukset täydentävät toinen toistaan ja ne täydentävät myös puheenjohtajavaltioiden tekemää työtä. Vuonna 2012 tietenkin jatkamme eh, puheenjohtajavaltioita tukevaa työtä. Me emme vielä tiedä, minkä Kypros valitsee eh, keskeiseksi teemakseen, mutta me keräämme jo tietoa ja, ja tilastotietoja ja tutkimuksia puheenjohtajavaltioiden prioriteettien tueksi. Toinen keskeinen alue on Euroopan unionin tasa-arvoindeksi. Tavoitteena on saada yhteiseksi hyväksyt, yhteisesti hyväksyttyjä indikaattoreita ja indeksi siitä, mikä tilanne on. Viime vuonna aloitimme tutkimuksen siitä, mitä on jo olemassa jäsenvaltioissa, mihin asti siellä on päästy indeksin luomisessa. Meillähän on myös erilaisia indeksejä, joita eri järjestöt maailmanlaajuisesti ovat olleet luomassa, OECD, Maailmanpankki ja niin edelleen. Eli heikkoutena tietysti tämä myös näyttäytyy, jos toimivia indeksejä on paljon. Meidän täytyy tutkia, miten jäsenvaltiot voivat päästä yh- yhteisymmärrykseen siitä, minkälainen indeksi saadaan aikaiseksi. Nyt olemme siinä vaiheessa, että analysoimme tiedon käytettävyyttä ja sen saatavuutta. Oikeastaan tämä on pikemminkin yhteydessä komission strategiaan, eli missä määrin näillä aloilla on luotettavaa tietoa ja indikaattoreita, joita voimme käyttää. Teemme paljon työtä myös prosessoinnissa niin, että saamme välineitä, työkaluja, metodeja käyttöömme sukupuolitasa-arvotyöhön. Nämä välineet ovat tärkeitä, ne ovat keskeisiä. Täytyy pohtia sitä, mitkä voisivat olla pilottialueita, mutta valtavirtaistaminenhan on sellainen työsarka, joka ei edelleenkään ole loppuun koluttu varmasti parannettavan, parannettava siellä paljonkin on, eli tätä me työstämme. Viime vuonna, nyt kun me keräämme tietoa, viime vuonna käynnistettiin tutkimus olemassa olevista käytäntö, käytänteistä, joka esitellään tämän vuoden loppuvaiheessa. Hyviä käytänteitäkin on olemassa. Järjestöt penäävät nimenomaan tätä. Monilla jäsenvaltioilla on hyvin mielenkiintoisia lähestymistapoja, mutta jos niistä ei ole tietoinen, niin eihän niitä voi tietenkään vertailla eikä mitata. Tässäkin yksi tärkeä työsarkamme. Esimerkkinä hyvistä käytänteistä nostimme esille pienen tutkimuksen organisaatioista – Meillähän on tarkoitus perustaa myös keskipitkällä aikavälillä äh, miespuolinen vertailuryhmä. Ja voidaan tehdä vertailevaa tutkimusta miesjärjestöjen suhteen niin, että saataisiin heidät mukaan tällaiseen alaverkostoon. Meillähän on muitakin verkostoja. Miesjärjestöjen verkostoja, nämä, nämäkin järjestöt tekevät työtä tasa-arvon puolesta. Nähtäväksi jää, miten työ etenee, mutta toivomme todellakin, että instituuttimme voisi tälläkin alalla osoittaa parhaita käytäntöjä. Viime vuonna käynnistettiin tutkimus stereotypioista ja narratiivista. Eli siitä, miten eh, kertomuksissa ja tarinoissa eh, sukupuolistereotypiat usein korostuvat. Haluamme käyttää näitä esimerkkejä osoittaaksemme, miten esimerkiksi eh, perinteet ja stereotypiat vaikuttavat vaikkapa ammatinvalintaan ja uravalintaan muutaman kuukauden kuluttua saamme tästäkin raportin. 2012 aiomme keskittyä koulutukseen. Edelleenkin paljon tarpeita on Euroopan tasolla ja jopa alueellisella tasolla, yksittäisten kansalaisjärjestöjen tasolla. Me haluamme saada aikaiseksi verkostossa internetissä olevan tietopankin niin, että saamme laadukasta ohjeistusta käyttäjille ja, ne, ja niille, jotka käyttävät tällaista tietoa, saamme hyödyllisen välineen. Meidän hallintoneuvostomme haluaisi järjestää seminaarin tai konferenssin, jossa voitaisiin nostaa esille parhaita käytäntöjä koulutusalalla. Tämä olisi foorumi, jossa totta kai asiantuntijat tapaisivat, mutta sen lisäksi olisi mielenkiintoista järjestää tällaista koulutusta, jossa keskityttäisiin nimenomaan laatuun. Suunnitelmissamme perustuen vuoden 2011 työlle on myös sovittelu. Tämäkin liittyy naisiin ja talouteen ja toisaalta taas sukupuoli painottunut väkivalta. Prosessoimme nämä tiedot ja sekin on saatavissa sitten internetissä. Tietoa ei kaikista kysymyksistä ja kaikilta aloilta vielä ole täysin pystytty prosessoimaan ja keräämään, Eli tässäkin me yritämme kerätä tietoa koulutuksesta yhteen paikkaan ja tietoa myös hyvistä käytänteistä. Tarkoitus on saada julkaisut saataville myös painetussa muodossa ja internetissä niin, että näitä välineitä voitaisiin käyttää tehokkaasti. Vuonna 2012 haluamme myös saada eurooppalaisen verkoston, tasa verkoston valmiiksi. Tarkoitus on kattaa kaikki alat ja kaikki ne instituutit ja toimijat, jotka eh, tekevät työtään tasa-arvon alalla. Näin voitaisiin luoda foorumi, jossa voidaan keskustella, vaihtaa näkemyksiä ja voitaisiin myös saada resurssikeskukselle ladattua tietoa näistä lähteistä. Siellähän toimii pieniä työryhmiä, jotka nyt ovat laajentumassa. Ja sinnekin halutaan vielä lisää media, kommunikaatioasiantuntijoita viestintäalan asiantuntijoita, jotta voidaan taistella stereotypioita vastaan. Tämä resurssikeskus on meille hyvin tärkeä niin kuin havaitsette, haluamme ensi vaiheessa saada aikaiseksi ihan fyysisiä kirjastoja. Niissä voisi olla sellaista kirjallisuutta saatavilla, jota ei juurikaan ole muissa paikoissa saatavilla, kenties nyt yliopistokirjastoissa, mutta ei juuri niissäkään. Ja pääosa kirjastosta olisi saatavilla sähköisessä muodossa internetissä emme lähde tekemään päällekkäistä työtä, vaan nimenomaan toimisimme niin, että henkilö, joka hakee tietoa meidän kauttamme, saa sen yhdestä lähteestä, eikä tarvitse hajottaa hakua eri puolille, vaan tieto olisi saatavissa yhdestä lähteestä meidän kauttamme. Toinen osa työtämme on luonnollisesti myös ne kaikki tutkimukset, metodit, välineet, joita me kehitämme. Ja Tämä liittyy kaikkiin niihin ydinalueisiin, jotka mainitsin. Meillä on myös alaverkostoja, kokemusten vaihtofoorumeita ja tätäkin kautta levitetään tietoa parhaista käytänteistä. Se, mitä me nyt tänä vuonna viimeistelemme, on se, että sisäistä ja ulkoista viestintästrategiaamme vielä viilamme. Sukupuolten välinen tasa-arvo on joskus hieman hämäräkin käsite, riippuen siitä, miten puhuja tai sitä käsittelevä henkilö haluaa sen esittää tai miten hän sen tulkitsee. Tätä työtä täytyy vielä jatkaa niin että voisimme todellakin kertoa faktat helposti suotettavassa muodossa. Ja kenties voisimme tarjota vielä välineitä äh, sen suhteen, miten, miten tilannetta voitaisiin parantaa ja kuilua kaventaa. Me olemme aloittaneet työn Euroopan naispuoli työssä pyrimme luomaan tällaisen naispuolin ja sen rinnalle myös miespuolin. Tästä meillä on hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä. Luonnollisesti lisäämme yhteistyötä myös sidosryhmien kanssa. Sitten viestintä ja verkostoituminen, sielläkin on samansuuntaista pyrkimystä. Vuonna 2012 haluaisimme, että miehetkin löytäisivät tavallaan oikean edustuskanavan äh, välineen, miten he voisivat tässä olla mukana. Olemme käynnistäneet sähköisen uutiskirjeen lähettämisen. Tämä on varsin pienimuotoista vielä, mutta äh, laatu seurantaa aiomme laajentaa Euroopassa. Ja luonnollisesti teemme yhä läheisempää yhteistyötä EUn virastojen kanssa ja toivomme, että yhteistyö laajenee myös kaikkiin sidosryhmiin Euroopassa. Toivomme, että ne iloiset ihmiset, jotka olivat mukana avajaisissa, eivät joutuisi odottelemaan enää sata vuotta, jotta pääsisivät naisina ministereiksi. Kiitoksia. Tack, Mrs. Langbach, Kiitokset rouva Langbach tiedoista. Ja nyt todella sana on jälleen vapaa keskustelulle, huomioille, ajatuksille, kysymyksille. Ensimmäisenä puheenvuoron saa rouva Power, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos, rouva Langbach. Olen todella iloinen siitä, että olette vieraanamme tänään. Puhuimme aiemmin tarpeesta. jonkinnäköiseen säännölliseen mielipiteiden vaihtoon, paitsi liittyen instituutin talousarvioon ja sen hyväksymiseen myös muihin aiheisiin liittyen. Olemme kuulleet, että te teette työtä monien hyvin mielenkiintoisten aiheiden parissa. En tiedä, miten tämä voitaisiin järjestää, mutta olisi mielenkiintoista, jos voisitte joskus esitellä meille kaikki nämä tutkimuksenne, koska tämä on yhteinen mielenkiintoinen aihe. Esittäisin teille jotain kysymyksiä ja toivon, että meillä olisi aikaa Budapestissa sitten keskustella muistakin. No joitain kysymyksiä. Mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan? On esitetty ajatus, että seurantakeskuksen työ tulisi hoitaa teidän instituutissanne. Mitä mieltä olette? Minulla on sellainen vaikutelma, että Espanjan mallissa – naisiin kohdistuvan väkivallan, näiden tapausten seuranta perustuu oikeudenpäätökseen ja muut tilastot tuskin perustunevat yksinomaan oikeudenpäätökseen. Eli mikä on teidän mielipiteenne tästä aiheesta? Onko meillä tarpeeksi vertailukelpoista tietoa vai mikä on kantanne? Ja mikä on tämän asian tulevaisuus? Käsitelläänkö sitä silloin tällöin vai onko seuranta jatkuvaa? Toinen kysymys. Olen kuullut sitä aiemmin ja nyt tekin vahvistitte, että suunnittelette kiinnostuneiden henkilöiden kouluttamista. Oletteko mukana hankkeessa, joka liittyy laajenemiseen Juuri nyt meillä on äh, vieraita People to People-hankkeen puitteissa. Ja olisi varmaan tärkeää tehdä tätä työtä näiden ihmisten kanssa, jotka tulevat äh, ehdokasvaltioista. Ja lopuksi kysyisin teiltä Miten äh, voisimme vahvistaa yhteyttä valiokuntamme ja teidän instituuttinne välillä? Kiitos. Kiitoksia ja sitten Rova Thompson, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää teistä esityksestänne ja lisäksi siitä, että pääsette nyt oikeille linjoille. Mielestäni tämä on erittäin kiinnostavaa. Minulla on ihan pieni kysymys liittyen näihin painopistealueisiin. Tämä on erittäin hyvä, että meillä on tilastoja ja indikaattoreita, mutta tilaston tekijöinä me tarvitsemme vertailuja eri lainsäädäntöjen välillä Euroopassa. Ja mitä liittyy tähän väkivaltaan, teillä on tutkimus parhaista käytännöistä naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Tämä parhaat käytännöt on erittäin tärkeä. Tämä pitäisi levittää joka puolelle Euroopalle, Eurooppaa ja kolmen puheenjohtajuusvaltion tavoitteena on edistää naisten työllisyyttä sekä puuttua äh, esimerkiksi lapsen hoitoon. Nyt neuvostolla on ehdotus naisista yrityksissä ja päätöksentekopaikoilla. Kun me työskentelemme täällä, meillä ei ole yleistä kuvaa. Me yritämme ottaa kuvia tai vaikutteita eri jäsenvaltioista, mutta emme tiedä, mitä tapahtuu Italiassa ja mitä lainsäädäntöä noudatetaan Ranskassa ja mitä Belgiassa ja mitä tapahtuu Alankomaissa ja näin edelleen. Joten jos voisitte saada aikaan jonkinlaisen tiedon naisista päätöksentekoelimissä ja yrityksissä ja lainsäädännöstä, niin voisimme vertailla eri maiden välistä tilannetta. Ja minusta vaikuttaa siltä, että joka maissa otetaan inspiraatiota Norjan lainsäädännöstä, mutta me tarvitsisimme tämän osaksi tätä naisten ja talouden suhdetta ja tätä alaa, koska tämä leviää joka puolelle Eurooppaa, mutta kellään ei ole yleistä kuvaa. Ei edes jäsenvaltiossa tiedetä, että mitä muissa jäsenvaltioissa tehdään, joten parhaiden käytäntöjen jakaminen olisi erittäin tärkeää. Kiitos. Tack Mrs Thompson. Oh. Kiitokset rouva Thompson ja nyt puheenvuoron saa rouva Pastos. Olkaa hyvä. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin olen hyvin iloinen siitä, että instituutin, tasa-arvoinstituutin johtaja on tullut vieraaksemme. Oli todella mielenkiintoista kuulla hänen esityksensä ja suunnitelmat tuleville vuosille. Haluaisin nyt esittää kysymyksen liittyen tähän työhön. Onko teillä tulossa vertailukelpoisen tiedon keräämishanketta? eri jäsenvaltioista. Oletteko suunnitellut, milloin tämä tietopohja sitten olisi käytettävissä, koska tämä olisi kyllä hyvin mielenkiintoista. Ja samoin, mitä tulee perhe- ja työelämän yhdistämiseen, niin näiden tilastotietojen järjestelmällinen kerääminen kaikista maista ja myös hyvien käytänteiden kerääminen ja vertailu eri maista mutta olisi kyllä erittäin hyvä asia ja halusin kuulla teiltä, että onko teillä tässä jotain aikataulua suunnitteilla. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Rova Kosta. Sì, ringrazio anch'io naturalmente la direttrice Laukagar, capisco che il suo... Kiitoksia. Minäkin kiitän oikein sydämellisesti tästä esityksestä. Tämä on kyllä erittäin monimutkainen tämä teidän tehtävänne, mutta hyvin täytätte nämä suuret saappaat. Haluaisin sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin menettelytavasta. Totesitte, että tässä ollaan juuri menettelytapaa tai menettelyä käynnistämässä. Ja olisi hyvä, jos meillä olisi tästä yhteinen visio. Ja toinen asia, nämä tilastot, Useinhan on niin, että Euroopan tasolla, mutta ihan kansallisellakin tasolla meillä ei ole tietoja. Meillä ei ole tilastotietoja ja näin ollen meillä ei ole mikäännäköistä mahdollisuutta edes tehdä vertailuja jäsenvaltioiden välillä. Tämä on hyvin yleinen ongelma. Ja te totesitte, että haluatte tehdä yhteistyötä kahdella tasolla, yhtäältä Euroopan tasolla, siis virastojen välillä ja näin jo osittain tehdäänkin, mutta myös haluatte kansallisen tason yhteistyötä. No tämä ensin mainittu taso, sen suhteen on hyvin tärkeää välttää tuplatyön tai kahtalaisen työn tekeminen. Meillähän on jo Eurostat ja sen tekemä työ esimerkiksi sukupuolten ja sitten teillä on teidän tekemänne työ ja eri aihepiirejä. Mutta joka tapauksessa on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että päällekkäisyyttä ei synny. Ja on hyvin tärkeää, että eh, myös Eurostatin puitteissa huolehditaan valtavirtaistamiskysymyksestä. Eihän kyse ole yksinomaan tietopankin perustamisesta. Ja haluaisin tietää, oletteko suunnitelleet eh, syventymistä tiettyihin aihepiireihin, nimittäin niihin, jotka liittyvät eurooppalaiseen politiikkaan. Ja jos sitten teette yhteistyötä yksittäisten jäsenvaltioiden välillä, niin mitä teillä on suunnitteilla? Siis tällaisia säännöllisiä keskustelukierroksiakin, joissa eri tutkimuslaitokset istuvat yhden pöydän ääreen. Tämä olisi kyllä tärkeää, koska monessa, monissa jäsenvaltioissa ei ole tällaista tiedon keräämistä. Ja sitten vielä vertailukelpoisuus. Useinhan sellaisia tietoja vertaillaan toisinsa, jotka eivät ole ollenkaan homogeenisia, joita ei tulisi vertailla toisinsa. Esimerkiksi työllisyyden suhteen kuullaan hyvin erilaisia prosenttilukuja, koska tiedot perustuvat eri aloihin. Sitten pari, kaksi prioriteettia, talous ja ympäristö vuodelle 2011. Nämä ovat siis ne kaksi aihealuetta, joihin haluatte syventyä. Ja toteatte niiden suhteen, että tietyillä aloilla er, ei ole vielä riittäviä indikaattoreita. No miten aiotte tästä huolehtia? Teettekö sen kansallisella tasolla? Voisin hyvin kuvitella, että kansalliset indikaattorit voisivat olla tässä hyödyllisiä ja onhan teillä sitten asiantuntijanne, totesitte. Miten nämä asiantuntijat valitaan? Hmm, onko teillä tiettyjä, tiettyjä indikaattoreita heidän valitsemisekseen, tulevatko he yliopistoista ja niin edelleen. Olisi tärkeää tietää tämäkin. Ja sitten vielä viimeinen asia liittyen tiedotusvälineisiin. Äh, on hyvin dramaattista paitsi minun kotimaassani myös muissa jäsenvaltioissa äh, levitetään tiedotusvälineissä hyvin stereotyyppistä naiskuvaa. Ehkäpä tekin voisitte tehdä jotain tämän asian suhteen. Sitten vielä kysymys. Eikö voitaisi yrittää perustaa äh, jotain komitea. Hyvin kuuluisa italialainen kirjailija totesi tästä, että olisi tärkeää todella kerätä yhteen ja katsoa tiedot siitä, että mitä sanotaan kansallisissa ja kansainvälisessä mediassa naisesta, minkälaisia stereotypioita naisista esitetään. Nämä kaikki tulisi ehkä kerätä yhteen. Kiitoksia. Jag vill, jag har tre kollegor som har begärt ordet. Kiitokset Rova Kosta. Monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa ja tarkoitus olisi päättää tämä keskustelu kello 18 mennessä, koska sen jälkeen meillä on esityslistalla vielä yksi kohta. Joten pyytäisin nyt, että keskitymme Eh, näissä kysymyksissämme niin, että ehdimme kuulla myös vastaukset kysymyksiimme. Nyt puheenvuoron saa rouva Nikolai. Olkaa hyvä. Thank you. I really welcome. Uh, Kiitoksia. Minulla ei ole montaakaan kysymystä tänään, koska teitähän on siellä vain 29 henkilöä, joten tällaisen työsaran hoitaminen ei varmaankaan ole helppoa. Ja tietysti täytyy muistaa sekin, että te olette vielä uusi virasto ja te olette uusi tehtävässänne. Instituutin näkyvyys ja tehokkuus on tärkeä asia. Tämän valiokunnan ja instituutin instituutin välillä on oltava myös säännöllisiä yhteyksiä. Työlle on saatava tieteellistä tukea. Me tarvitsemme teidän asiantuntijuuttanne omissa mietinnöissämme. Kenties meidän pitäisi saada aikaiseksi jonkinlainen mekanismi niin, että voisimme nostaa esille päähuolen aiheemme ja saisimme tieteellistä tietoa. Toinen kommentti liittyy teidän työhönne ja jäsenvaltioiden yhteistyöhön. Nyt me elämme vaikeita aikoja. Täytyy tunnustaa se, että sukupuolipolitiikka ei jäsenvaltioille enää ole mikään prioriteettipolitiikka. On monia jäsenvaltioita, jotka vähentävät resurssointia tälle alalle. Naisasiainministeriöitä on suljettu on kenties apulaisministereitä ja on sellaisiakin jäsenvaltioita, joissa kaikki tämän alan toiminta on lopetettu. Tulevaisuus näyttäytyy kovin vaikeana, kun pyritään jonkinlaiseen jatkuvuuteen ja näkyvyyteen. Miten uskot, että voisimme auttaa teitä niin, että jäsenvaltiot saataisiin hyvän yhteistyöhön? Tack och Kiitoksia ja sitten varapuheenjohtaja Mohan Shatie. Merci, Madame la Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän metodiongelmaan, koska teidän analyysinne on erittäin kiinnostavia meidän työmme kannalta. Minä ymmärsin, että haluaisitte tilastoja, jossa voitaisiin vertailla tilanteita eri maiden välillä Haluaisin, että meillä olisi myös dynaaminen visio asioista. Voitaisiinko saada joistakin aihealueista sellainen kuva, että on edetty positiivisesti, myönteisesti ja että olemme vai että olemme vaikeammissa tilanteissa kuin muutama vuosi sitten. Eli onko tässä edistystä vai päinvastoin? Haluaisin, että tämä näkyisi analyyseissä ja tilastoissa, jota te tuotatte, koska on varmasti erilaisia poliittisia strategioita, joita voidaan kehitellä tällaisten kehityskulkujen perusteella. Tack eh. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa rouva Fikereido, olkaa hyvä. Ah, eh, obrigada. Eu, eu Kiitoksia. Haluaisin eh, esittää kysymyksen, joka liittyy palkkaeroon. Ja mahdollisiin toimintatapoihin eh, sosiaalisten epätasa-arvojen tasoittamiseksi. Meillähän oli Equal-ohjelma, ja tietyissä yrityksissä oli esimerkiksi tasa-arvoneuvojia. Ja tietyt työt tehtiin suoraan yrityksissä. Ja näin Equal toteutui ja ohjelmaa saatettiin sopeuttaa yrityksen omaan tilanteeseen. Myös Portugalissa meillä oli erittäin myönteisiä kokemuksia tästä yhteistyössä siis AY-liikkeen ja työnantajapuolen välillä. Ja tulokset olivat erittäin myönteisiä monissa suurissakin yrityksissä. Esimerkiksi naisten osuus vaikkapa autoteollisuudessa lisääntyi huomattavasti. Ja myös tuloero kutistui. Eli tätä tulosyrjintää saatiin vähennettyä. Ja minun mielestäni tulisi nostaa esiin nämä mahdollisuudet toimia aktiivisesti Euroopan tasolla, toimia niiden toimien kautta, jotka voisivat tämän todella järkyttävän jo vuosikymmeniä kestäneen palkkaerokysymyksen hoitaa. Siis tämä on todellinen skandaali. Naisten palkka on 80 prosenttia miesten palkasta. Kiitokset Rouva Figueiredo. Nyt äh, Rouva, Rouva Langvak äh, saa mahdollisuuden äh, vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you for all the questions, suggestions. Kiitos kaikista kysymyksistä ja ehdotuksista. Ihan nopeasti yritän vastata näihin ensinnäkin kysymyksiin, jotka liittyvät näihin tutkimuksiin. Tutkimusluettelo ja sitä, mitä tehtiin viime vuonna, se tulee näkymään vuosikertomuksessa, joten nyt juuri laadimme tätä luonnosta ja meillä on todella luettelo 67 plus 13 tutkimuksesta ja niiden nimistä, joten tämä on hyödyllinen teille, että näette kuinka olemme suunnitelleet tämän asian eri tiedonkeruun perusteella. Mitä sitten tulee tähän tarkkailuun, Tällä hetkellä se, mitä me teemme, me valmistelemme konseptia tälle tarkkailulle, mutta tietysti tämä päätös pitää tehdä EUn tasolla. Ja nyt vertailutiedot ja tiedot esimerkiksi Espanjasta on saatu ja katsomme tätä seurantakeskusta, miten se voitaisiin saada käyttöön esimerkiksi väkivallan alalla ja työmetodeiden puitteissa ja näin edelleen. Eli se, mitä meidän tutkimuksemme tekee, se on vain alkua. Me emme tee suurta tutkimusta, koska me emme ole, tai me, me teemme yhteistyötä tämän perusoikeuskeskuksen kanssa ja saamme tietoja ja näemme sitä, mitä puutteita meillä on. Mutta ensimmäinen työ on hyvin pieni. Tähän tulee parhaat käytännöt ja koulutus. Ja tätä, näimme, että tätä ei vielä katettu, joten pyrimme katsomaan, mistä me saatais, sa, saisimme hyödyllistä tietoa. Mitä sitten tulee laajentumiseen? Me emme vielä ole työstämässä tätä, mutta ää, laajentumisen pääosasto on ottanut meihin yhteyttä. Ja mitä tulee koulutukseen, niin meillä on tietokanta, ja ihmiset, jotka tekevät koulutusta ja ovat niin kutsuttuja laatuhenkilöstöä, niin tämä tulee, työ tulee olemaan erittäin hyödyllistä myös laajentumisen pääosastolle. FEM-valiokunta tulee meidän vieraaksemme toukokuussa ja tämä on erittäin erittäin tärkeä tilaisuus meille. Me todella odotamme, että pääsemme keskustelemaan kaikista asioista ja yhteistyöstä. Ja sitten kysymys eri lainsäädännöistä ja niiden vertailusta talouden alalla ja myös naiset päätöksenteko toimissa, kuten Rova Thompson sanoi. Meillä on tietysti eri lainsäädäntöjä. Se me emme vielä ole keskustelleet tästä asiasta, mutta talous ja naiset päätöksenteossa on osa sitä, mistä me nyt keskustelemme. Me pyrimme saamaan ainakin parhaat käytännöt tutkimukseen, jonka haluamme käynnistää vuonna 2012, ja keskustelemme tästä hallinnon kanssa, koska meille tämä on erittäin kiinnostava ja erittäin jännittävä tilaisuus, joten olisi erittäin, tämä on erittäin hyvä ehdotus, ainakin parhaiden käytännöiden kohdalta. Mitä sitten tulee naisyrittäjiin ja parhaisiin käytäntöihin? Minun kollegani on jo aloittanut yhteistyön komission yrityksen pääosaston kanssa ja meillä on hyvät kontaktit. Yksi minun kollegani osallistuu seminaariin ja sitten katsomme, että mitä meidän pitäisi tehdä tietysti tämä pääosasto on, sillä on kaikista eniten tietoja ja tilastotietoja, joten erittäin mielellämme keskustelemme heidän kanssa. Mitä sitten tulee tilastotietoihin ja Eurostatiin, meillä on hyvä yhteistyö käynnissä Eurostatin kanssa ja he ovat osa meidän työryhmiämme ja aina tarkastamme kaikissa tutkimuksistamme työn Eurostatin kanssa ja olemme erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön. Meillä on sopimus Eurostatin kanssa. Mitä sitten tulee tutkimusvirastoihin? Huomenna tapaan tutkimuksen pääosaston edustajat ja puhumme siitä, missä heidän työssään voisimme olla mukana. Ja sitten esitettiin kysymys asiantuntijoista ja kuinka me valitsemme heidät. Me seuraamme EUn periaatteita. Kaikki teemme julkisten kilpailujen perusteella. Meillä on tietysti yliopistoja ja erilaisia äh, sopimusosapuolia näiden äh, sopimusten tai tutkimusten laatimisessa. Sitten stereotypiat. Mm, tietysti tässä menee varmasti kauan aikaa. Me katsomme, kuinka saamme sisällytettyä tämän meidän toimintaamme. Jäsen valtiot ja leikkaukset sukupuolten välisen tasa-arvon työssä. Te olette tietysti itse nähneet tämän kehityksen ja katsomme, voisimmeko saada jotakin kiinnostavia ideoita, mutta tämä on tietysti jäsenvaltioiden toimivaltuusalaa. Onko mahdollista nähdä kehityskulun ja se, kuinka tilastot voivat osoittaa erilaista kehitystä? Minä todella toivon, että kun ensimmäiset tutkimukset tulevat ja me saamme tietoja kaikista avoimista lähteistä, niin pyrimme tietysti työskentelemään tämän ajan kanssa ja kahden kolmen vuoden päästä pitäisi olla mahdollista nähdä kehityskulut paremmin. Mitä sitten tulee palkkaeroihin ja hyviin käytäntöihin, tietysti työllisyyden pääosastolla on paljon tietoa näistä palkkaeroista ja kaikista tilastoista, joten meille voisi olla erittäin kiinnostava nähdä tässä jälleen kerran ne hyvät käytännöt ja se, että kuinka eri julkaisut voidaan tehdä. Ja me yritämme tukea tätä työtä ja ehdottaa kaiken mahdollista toimintaa komissiolle. Ja tämä on tietysti sitten tulevaisuuden työtä. Van Mrs. Langback. Kiitokset Rova Valiokuntamme on äh, ollut erittäin sitoutunut äh, Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamiseen ja luonnollisesti tulemme seuraamaan työtänne ja pitämään yhteyttä teihin ja nyt äh, tulemme, valtuuskuntamme tulee pian vierailulle Vilnaan niin, että voimme todella tätä hienoa yhteistyötä jatkaa. Paljon kiitoksia tiedoista ja tapaamisestamme tänään. Ja nyt jatkamme esityslistalla eteenpäin. Ja seuraavaksi vuorossa on naisten yrittäjyys pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ja nyt saamme kuulla esittelijämme rouva Janna Kodakista. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Um, right. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti ja selittää, mistä tulemme ja mihin menemme tämän mietinnön suhteen. Olen tehnyt paljon tutkimusta. Olen perehtynyt nimenomaan naisiin, jotka perustavat omaa yritystään, jotka ovat mukana yritysneuvostoissa. Ja olen tehnyt läheistä yhteistyötä teollisuuspääosaston, pääosaston, yrityspääosaston kanssa. Olen pitänyt myös varjoesittelyiden kanssa alustavia kokouksia ja olen saanut heiltäkin ajatuksia siitä, mitä tässä pitäisi olla mukana. Oikeastaan näkökulma on keskittynyt isoon Britanniaan, joten nyt on tärkeää, että kollegat ottavat yhteyttä ja tuovat esille tilanteen muissa jäsenvaltioissa. Toivottavasti tässä omassa esityksessäni saisinko kalvon yksi. Kalvo yksi, niin kuin näette, osoittaa, äh, minkälaisia erityyppisiä ihmisiä on työpaikoissa. Kun puhutaan siis yrittäjistä, on, on eri kategorioita havaittavissa. On luontojaan yrittäjiä. Tässä nämä pienet pallaroiset. Tietyt henkilöt ovat yrittäjiä, tapahtuipa mitä tahansa. He ovat tiimipelaajia, luovia, itsenäisiä toimijoita, innokkaita yrittäjiä, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä. Sitten on sellaisia henkilöitä, jotka eivät koskaan halua yrittäjiksi, jotka haluavat olla työssä selkeässä rakenteessa, jotka haluavat välttää äh, jännitteitä. Kun me keskitymme yrittäjiin, niin täytyy puhua nimenomaan niistä, jotka haluavat olla yrittäjiä. Alusta lähtien Pitää muistaa se, että yrittäjä voi olla kuka tahansa. Tämä ei välttämättä ole eh, sukupuolinäkökulman liittyvä asia. Eh, meillä on eh, nuoria, jotka ovat vielä koulussa, jotka haluavat olla yrittäjiä jo pienestä pitäen, myyvät vaikkapa karkkia kavereilleen. Sitten voi olla akateemisempia yrittäjiä, tohtoritason yrittäjiä. Yrittäjät voivat olla eri-ikäisiä ja eri sukupuolia. Tässä aloitteessa tärkeää on kuitenkin se, että vaikkakin me puhumme eri sukupuolista, niin eh, ytimessä on se, miten voimme auttaa naisyrittäjiä. Numero kaksi, jota nyt ette voi nähdä, kuva kaksi osoittaa, että naisyrittäjiä on vähemmän kuin miesyrittäjiä. Tämä on fakta. Miten me voisimme auttaa naisia ruohonjuuritasolta alhaalta ylöspäin lähestymistavalla niin, että he löytävät luottamuksensa ja ovat, luottavat itseensä ja taitoihinsa? Meidän täytyy levittää tietoisuutta, parhaita käytäntöjä, niin, että jäsenvaltiot voivat auttaa naisia yrittäjyyden tiellä. Kun tässä valiokunnassa tämä aihe nostetaan esille, on saatu ikään kuin pallo liikkeelle. Naisyrittäjillä voi olla äärimmäisen tärkeä rooli, koska yrittäjän ura valintana ei ole mikään helppo tehtävä. Silloin on töissä ympäri vuorokauden, ympäri vuoden. Me tunnustamme sen, että naisia ei liike-elämässä ole vielä tarpeeksi. Käyn tämän nyt hyvin nopeasti lävitse. Me tunnustamme sen, että työskentelevät naiset tarvitsevat joustavuutta sen takia, että he ovat päävastuussa ovat huoltosuhteessa lapsiinsa tai muihin henkilöihin. Me tarvitsemme lisää tietoa, kattavaa tietoa naisista, etnisistä ryhmistä, ikäryhmistä, liike-elämän sektoreista, joilla he haluavat toimia niin edelleen. Seuraava kuva. Tässä oikeastaan äh, mietinnön ydin. Me pystymme tähän. Äh, Voimaanottaminen on asian ydin. Naiset voivat olla aivan yhtä lailla yrittäjiä kuin miehetkin. Voimaanottimisen on tapahduttava jo koulussa, yliopistossa, erikoiskurssien kautta. Äh, otin tähän myös roolimallit. Jos meillä on menestyneitä naisia, niin heitä täytyy nostaa esille malliksi muille naisille, niin että jos joku haluaa samantapaista menestystä, niin se onnistuu kyllä. Isossa Britanniassa kenties voidaan nostaa esille Margaret Thatcher aikaisemmin ja näinä päivinä sitten Victoria Beckham itse. Aha, sinä pidät Victoria Beckhamista enemmän kuin Thatcherista. No, kuka sinne keskivälillä nyt voisi olla? En, en oikein tiedä. Tärkeää kuitenkin on tuki, vertaisryhmät. Naisia täytyy tukea silloin, kun he perustavat yrityksiä. He tarvitsevat mentoroita, rahoitusmahdollisuuksia. Ja nais suurlähettiläitäkin tarvitaan edustustoihin. Tässä komissiolla on, on työsarkaa. Ja lopuksi olemme tutkineet myös vaihtoehtoja. Yrittäjäksi voi ryhtyä nuorena tai vanhana, silloin kun on lapsia tai kun ei ole lapsia. Yrittäjyydessä hienoa on se, että ajoituksenkin voi itse valita, joustavuuden määrän voi itse valita teknologia ja viestintä niin ikään ovat hyvin tärkeitä. Kävin tämän lävitse kovin nopeasti, koska tehän voitte lukea sen, mitä, mitä minä olen mieltä, ja minä haluan kuulla sen, mitä te olette mieltä tästä. Kiitos. Olipa todella mielenkiintoista saada kuunnella rouva Janna Kodakisia. Valitettavasti jo tässä vaiheessa on todettava, että aikaa keskusteluun ei ole kovin paljon. Kuusi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Ja olen nyt siinä pakotetussa tilanteessa, että joudun pyytämään kollegoja puhumaan lyhyesti korkeintaan kaksi minuuttia. Ensimmäinen puhujalistalla on Rouva Thompson. Kiitos. Äh, Mary Honeyball on pyytänyt minua puhumaan puolestaan, koska hän ei pääse paikalle. Luen nyt, mitä hän kirjoittaa. Olen pahoillani siitä, että en pääse Marina Janakudakisen esittelyyn naisista ja yrittäjyydestä. Haluan kiittää Rouva Janna Kudakisia hyvästä työstä. Hän on myös ollut erittäin yhteistyöhaluinen liittyen näihin varjoesittelijöihin. Kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että tämä mietintö käsittelee ala, joka on äärimmäisen keskeinen ja jota ei ole kylliksi käsitelty. Tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut kielteisesti naisten yrittäjyyteen pk-yrityksissä, koska näin monet naiset eivät olekaan perustaneet yritystä. Jos haluamme päästä mahdollisimman pian tästä kriisistä, jäsenvaltioiden on investoitava juuri tälle äärimmäisen tärkeälle alalle. Minulla oli jo tilaisuus SD-ryhmän varjoesittelijänä tavata ja keskustella rouva Janna Kudakisin kanssa ja antaa hänelle myös kahdenkeskistä palautetta. Kuitenkin haluaisin tässä nyt nostaa esiin tiettyjä kysymyksiä, joiden suhteen ehkä mietintöä voitaisiin entisestään parantaa. Olin hyvin vaikuttunut tästä tekstistä monelta osin. Esimerkiksi kohdassa seitsemän kun todetaan, että tytöt ollessaan vielä mitä aiemmin yrityksen aloittaa, niin sitä todennäköisempää on, että sitä myös todella jatkaa. On hyvin tärkeää, että naisia tuetaan elinikäisen oppimisen pyrkimyksissä ja vieläkin tärkeämpää on tukea heitä, kun he ovat nuoria ja kiinnostuneita käynnistämään yrityksen. Nuorena tyttöjä ei niinkään kannusteta maskuliinisena pidettyjen kouluaineiden opiskeluun, mutta näin ei tulisi olla tyttöjä tulisi kannustaa kaikilla aloilla niin, että heidän uramahdollisuutensa paranisivat ja että heillä voisi olla mahdollisuus menestykseen yrittäjinä. Olen nyt todellut rouva Jana Kudakisille, että teen tiettyjä muutos esityksiä ja tulen varmasti tekemään tarkistuksia, joista sitten voin hänen kanssaan keskustella. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Rova Kornelissen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Luin mietinnön ja mielestäni se on erittäin tärkeä aihe ja olisi loistavaa, jos yhä enemmän naisia ryhtyisi yrittäjiksi oikeissa olosuhteissa. Kriisin aikana meillä on paljon työttömyyttä ja on paljon miehiä ja myös naisia, jotka kääntyvät yrittäjyyden puoleen. Ja monille naisille se on ratkaisu moniin ongelmiin, jotka liittyvät perheelämän yhteensovittamiseen työelämän kanssa, koska tämä antaa joustavuuden valita omat työtunnit. Mietintö. Siinä mainitaan pari asiaa, jotka ovat hyviä, kun pyritään luomaan oikeita olosuhteita naisyrittäjyydelle. Esimerkiksi tiedon saanti nuorille naisille – sekä mentoreiden ja roolimallien saanti ja investoinnin saanti. Tämä on erittäin tärkeää, mutta minä hieman kaipaan tästä sosiaalioikeuksien ja eläkeoikeuksien, vakuutuksien ja äitiysrahan ja äitiysloman saantia ja myös lastenhoidon saantia. Monissa maissa lastenhoito järjestetään työ, työn antajan puolelta, mutta jos on yrittäjä, niin on, tämä on paljon vaikeampaa. Joten tämä on erittäin tärkeä asia, joka pitäisi lisätä. Painotus on mielestäni hieman siinä, että mikä menee hyvin, eli hyvällä puolella. Me emme kuitenkaan voi välttää sitä, että pitäisi mainita myös pakkotyö, jossa naiset pakotetaan yrityksiin, koska yrittäjä ei, yritys ei halua maksaa eh, sosiaalisista oikeuksistaan. Ja lisäksi naiset, joille yrittäjyys voisi olla ratkaisu, esimerkiksi kotityö, jota, joka ei ole niin kutsuttua virallista työtä tällä hetkellä. Mielestäni olisi kiinnostava lisätä myös jotakin nykyisistä EU-ohjelmista, jotka edistävät yrittäjyyttä ja voitaisiin tehdä vaikutusten arviointi näistä. Minä olisin kiinnostunut siitä, mitkä tulokset olisivat ja ne myös pakottaisivat näiden asioiden tekemisissä olevia ihmisiä ajattelemaan sukupuolta. Ja lopuksi haluan sanoa, että minä menen palkintoseremoniaan Alankomaiden yrittäjä nais, naisiin liittyen. Me valitsemme uuden roolimallin Alankomaista. Please. Kiitos sitten vastaus. Obrigada, senhor presidente. Vou tentar também ser mais Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman nopeasti. Haluan onnitella esittelijää hänen valitsemastaan lähestymistavasta. Meidän pitäisi korostaa niitä kahta lausetta, jotka hän mainitsi. Pitää keskittyä niihin henkilöihin, joilla on taipumus yrittäjyyteen, olivatpa he kumpaa tahansa sukupuolta ja mikä heidän ikänsä sitten olikaan. Tämän mietinnön pitäisi auttaa yhä useampia naisia yrittäjyyden tielle. Tämä on se lähestymistapa, jonka esittelijä on omaksunut ja on tärkeää. Se ei millään tavalla stigmatisoi tai maalaa karikatyyrimäistä kuvaa yrittäjästä eikä ole tämän valiokunnan esittämän kuvan vastaista. Meidän pitää rohkaista yhä enemmän naisia yrittäjiksi. Oikeastaan mietinnössä on kaksi keskeistä ajatusta. Taloustuki, koulutustuki ja toisaalta pääsy ammatillisiin verkostoihin ja uusiin teknologioihin. Mietinnössä on hyvin selkeä kuvaus siitä, miten me voimme luoda sellaiset olosuhteet, että naiset voivat toimia yrittäjinä halutessaan. Rahoitus on tässä hyvin, hyvin eh, selitetty. Toiseksi yrittäjyyttä ajatuksena on jo opetettava ennen yliopistovaihetta – sitä tulisi lähestyä poikkitieteellisestä näkökulmasta, ei pelkästään niin, että miten naisia saadaan yrittäjiksi, vaan, vaan nimenomaan poikkitieteellisestä näkökulmasta. Pitäisi olla mahdollista verkostoitua ja vaihtaa käytäntöjä. Kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi olla mahdollista perustaa sellaisia foorumeita, jotka tarjoaisivat tukeaan naisyrittäjille niin, että heidän elämänsä helpottuisi. Meidän täytyy käyttää viestintätietotekniikkaa entistä paremmin. Ja tämän kysymyksen myös tasa-arvoinstituutin edustaja nosti esille. Kiitoksia sitten Rova Seskova. This is mine. Oh, eh. Eh, já vám přeji dobrý večer. Eh, chtěla bych... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että saatapa olla aika tyypillinen esimerkki naisesta, naisyrittäjästä, joka on toiminut pienessä tai pk-yrityksessä, sillä ennen tuloani Euroopan parlamenttiin koko ää, työelämäni Toimin yrittäjänä. Olin ä, asianajaja, olin veroneuvoja. Ja minulla oli pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joten tiedän aivan tarkalleen, mistä tässä on kysymys. Näkemykseni mukaan yleisesti ottaen kaikissa jäsenvaltioissa tulee puhua siitä tosiasiasta, että naisyrittäjät eivät ensinnäkään tarvitse mitään erityisiä kannustimia, vaan pikemminkin he tarvitsevat hyvän yritysympäristön ja hyvän valveutuneisuuden tason yhteiskunnassa niin, että he voivat paitsi huolehtia yrityksestään myös yhdistää työ- ja perheelämänsä ja niin, että he eivät joudu olemaan riippuvaisia aviomiehistään tai kumppaneistaan. Joten meidän on varmistettava se, että naiset voivat harjoittaa ammattiaan. Ja todella myös tietoisuutta tästä tulisi lisätä. Olen erittäin äh, sitoutunut tähän asiaan ja tämä perustuu omaan kokemukseeni. Kiitos sitten Rova Sinclair. Madam Chairman, I'd like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustajana Kudakkisia kovasta työstä ja siitä, että hän pyysi myös minunkin näkemystäni tähän mietintöön. hän puhuu siitä, että mietintö keskittyy Ison-Britannian näkökulmaan ja minäkin luonnollisesti katson asiaa siitä näkökulmasta. Meillä on järjestö, joka edustaa yrityksiä, pk-yrityksiä. Vuonna 2009 se esitti oman julistuksensa ja vetosi vastavalittuihin meppeihin ja Euroopan unioniin. Se totesi, että ei enempää lainsäädäntöä, kiitos. Miksi nyt sitten vahditaan sitä, että hyväksyttäisiin ja lisättäisiin lainsäädäntöä jo olemassa oleva rinnalle? Pienet yritykset kärsivät. Ne ovat päätyönantajia Isossa Britanniassa ja EU haluaa ylisäännellä niitä. Yrittäjät, naisyrittäjät sanovat täsmälleen tätä samaa. Meillä on tuomioistuimesta tuomio autovakuutuksista. Olen saanut vaalipiiristäni paljon sähköpostia ja postia. Niissä muistutetaan, että eivät vakuutuslaitokset alenna naisten vakuutusmaksuja, ei suinkaan, vaan nyt on todellakin vaikea saada lapset kouluun ja mennä kouluun ja samanaikaisesti pyörittää omaa yritystä. Te ette ymmärrä tätä kerta kaikkiaan. Silloin kun me ylisäätelemme, niin ei ylisäädellä miesten elämää, vaan naisten elämää ja luodaan lisää ongelmia. Tämä täytyy ymmärtää. Tämä valiokunta minun näkökulmastani on aikansa elänyt. Te äh, haluatte palata 70-luvulle äh, ja luoda jonkinlaista uutta järjestelmää siitä näkökulmasta. Meidän täytyy luoda järjestelmä, joka on naisille ja miehille paras mahdollinen, jotta saadaan työpaikkoja, joka on hyvä Isolle Britannialle ja koko EUlle. Ei enää sääntelyä. Kiitoksia ja sitten rouva Nikolai. Kiitos puheenjohtaja. Minä katson, että en nyt ehkä Alderyhmän nimissä voi puhua tästä, mutta haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Me odotamme tältä mietinnöltä vastausta kahteen kysymykseen. Ensinnäkin on vastattava siihen, miksi paras miestyöhön on nainen. No tähän on ehkä eri vastauksia, mutta ei ihan tyydyttäviä eikä tarpeeksi. Ja toinen vastaus olisi tämä Small Business Act – ja ehkäpä tässä mietinnössä voitaisiin keskustella joistain myönteisistä toimista naisten osallisuuden lisäämiseksi e, juuri yrittäjyyden kohdalla. Muutokset työmarkkinoilla ovat tosiasia ja naiset on saatava paremmin esiin. Mutta me tulemme sitten esittämään tarkistuksia ajallaan tähän mietintöön. Kiitos. Kiitoksia, Stelova Figueiredo arvoisa puhemies eh, no- Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös onnitella esittelijää. Tämä on erittäin selkeä esitys. Ja meillä on myös mahdollisuus keskustella tästä, koska noin kolme vuotta sitten me teimme mietinnön naisten osallistumisessa teollisuuteen ja itse olin mietinnön esittelijä tuolloin. Ja oli melko tärkeää tuolloin, koska tässä tuli esille sellaiset ongelmat, joita oli teollisuuden alalla ja, ja syrjintää, joka on edelleenkin olemassa ja oli vaikea naisille päästä joillekin teollisuuden aloille ja siksi me tuimme Equal-ohjelmaa. Ja lisäksi teimme selväksi, että tällaisessa vaiheessa meidän pitäisi kiinnittää huomioon mikroyrityksiin ja pieniin yrityksiin, joita naiset pitävät, koska jos hyvin pienet mikroyritykset ovat ongelmissa tällaisella aikakaudella, nämä ongelmat vain nousevat ja lisääntyvät, kun heidän pitäisi saada luottoa ja rahaa pankeilta, koska pankit, niillä on suuria vaikeuksia, ei ainoastaan pk-yrityksien osalta, mutta erityisesti naisten pk-yritysten osalta. Kun naiset yrittävät saada apua pankeilta, se on ongelmallista. Eli me lähetämme tässä erittäin tärkeän merkin signaalin, joten haluaisin onnitella kollegaamme. Minä tiedän, että ihanteellisesti me tulemme eri koulukunnista, mutta kuitenkin tuen hyvin pitkälti sitä, mitä hän on tässä mietinnössä sanonut. Kiitos. Kiitoksia, Starova varapuheenjohtaja Moran. Kiitoksia. Hienoa esittelijä. Todellakin hyvä asiapohjalta, mutta myös esitys oli hyvä. Tämä sai meidän kaikkien huomion osakseen. Meidän täytyy todellakin korostaa sitä, että meillä on oltava naisverkostoja naisten lähellä. Ei voida puhua pelkästään uudesta tekniikasta, viestintäteknologiasta. Nuoret naisyrittäjät tarvitsevat sitä kokemusta, että he tuntevat olevansa muiden tukemia teknologian kautta, mutta myös paikallisesti, alueellisesti, niin että on naisyrittäjien verkostoja, joihin voi tukeutua. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Toinen seikka, jota haluan korostaa, on mietinnössä mukana kohdassa 11. Pyytää jäsenvaltioita äh, rohkaisemaan äh, naisia osallistumaan kauppakamareiden toimintaan. Tämä oikeastaan liittyy kahteenkin seikkaan. Meillä on kauppakamareita, joiden täytyy etsiä, täytyy pyrkiä näiden tietoisuuteen. Äh, tällä hetkellä ne tavoittelevat miesjäseniä paljon enemmän kuin naisia. Usein naiset ovat innovatiivisempia, mutta välttämättä tätä ei oikein tiedetä. Eli tässä oikeastaan on kahdenlaista liikettä jäsenvaltioiden tasolla ja toisaalta kauppakaamareiden tasolla niin, että ne ottaisivat paremmin selville, mitä naiset oikein tekevät. Kiitoksia ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja Rovadantti, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, woman. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin uh, todeta, että komissio on hyvin uh, tyytyväinen ja tukee tätä mietintöä. Haluamme myös kiittää Rauha Kudakia yhteistyöstä. Haluaisin mainita kaksi seikkaa. Meillä on itse asiassa tänään julkaistu ehdotus naisyrittäjien mentoriohjelmasta eri jäsenvaltioissa. Jos olette tästä kiinnostuneita, niin haluaisimme tätä ohjelmaa tukea. Ja sitten meillä on myös naissuurlähettiläsohjelma tällä hetkellä 270 naissuurlähettilästä toimii 22 jäsenvaltioissa juuri naisyrittäjyyden tukemiseksi. Ja olemme järjestäneet ohjelman, vaihto-ohjelman, johon yrittäjät voivat osallistua, voivat mennä toisen jäsenvaltion vaihtoon ja 42 prosenttia heistä on naisia. Kiitos. Kiitoksia näin tuosta kellosta, että tulkkien on aika päättää työnsä. Tältä päivältä haluan kiittää tulkkeja tänään heidän työstään ja ehdotan, että Roa Janakudakis päättää englannin kielellä tämän keskustelun niin, että emme tarvitse tulkkeja, joten tulkkaus päättyy nyt tässä vaiheessa. Joten puheenvuoron Saroa Janna Kudakis. Ja kiitän samalla tulkkeja. Tulkit kiittävät myös. Kiitos. Okay, I'll be, I'll be very quick. Um, I'd like to thank all, all the kind comments actually um, and just say that this is a work in progress